Okay, colleagues. Can I? Hyvää huomenta, kollegat. Aloitamme kokouksen ja ensin puheenjohtajan päätökset eilisestä koordinaattoreiden kokouksesta. Koordinaattoreiden kokouksessa komitologiaan liittyen meillä on ilma- siviiliilmailun turvallisuuteen liittyvä asetus ja siitä on pyydetty tällaista aikaista päätöspyyntöä tällaista saastuttamis, saastuttamista ehkäisevästä toimesta. Ja me sovimme työjärjestyksen mukaisesti. Tämä liittyy lentotörmäyksiin ja työjärjestyksen mukaisesti puhemies antaa täysistunnolle tietoa niin pian kuin mahdollista ja 14 jäsentä voi esittää vastalauseen. Koordinaattorit ehdottivat, että puheenjohtaja käynnistäisi tämän varhainen vastuttamattomuusmenettelyyn ja tästä järjestettäisiin äänestys. Seuraava asia on esittelijöiden nimeäminen ja meillä on useita valiokunta-asiakirjoja, jotka ovat työn alla. Meillä on tällaiset suuntautuvat tai suuntalinjat alueiden valiokunta käsittelee myös tätä palveludirektiiviä ja, ja älykkään ja kestävän kasvun paketti. Ja useat eri valikunnat tekevät työtä näiden parissa. Sitten on yhtenäismarkkinoiden, sisämarkkinoiden parempi hallinnointi. Sitten on valiokunta-asiakirja. PCIPstä. E ja näistä koordinaattorit suosittelevat, että me otamme nämä asialistalle. Seuraava asia on valtuuskuntien vierailut 2012-2013. Keskustelimme vierailusta 2013 vuoden aikana ja meillä on nyt eri, muutamia paikkoja vielä 2012 vuoden puolella. Nyt päätettiin, ettei 2012 enää olisi valtuuskuntavierailuja ja 2013 pyydetään lupaa neljälle valtuuskuntavierailulle, jossa on kussakin kuusi jäsentä, yksi Washington DC:hin. Se on helmikuun alussa. Ja sitten luoteis Englantiin. Se olisi 15. heinäkuuta ja koordinaattorit koordinaattoreita pyydettiin tekemään sitten vielä ehdotuksia näistä jäljellä olevista ehdotuksista 2012 vuoden aikana. Muissa asioissa vihreät ottivat esille oman kysymyksensä palveluihin liittyviin ja lisäksi nykyisestä tilanteesta halutaan päivitys postipalveludirektiivin eh, osalta. Otettiin esille myös junaliikenteen matkustajien oikeuskysymys ja pyydämme komission jäsen Kallasilta lisää tietoa tämän asetuksen täyten, täyden, tai täytäntöönpanosta jäsenvaltioissa. Ja sitten puheenjohtajan ilmoitukset koordinaattoreiden kokouksesta olivatkin tässä. Onko jollakulla kysyttävää näistä? Jos ei, niin sitten voimme hyväksyä tämän koordinaattoreiden kokouksen pöytäkirjan. Kiitoksia paljon. Seuraava aihe on ö, tulos ö, merenkulkijoiden koulutusta käsittelevästä mietinnöstä ja niin, sitä koskevista neuvotteluista. 19. kesäkuuta saatiin näistä neuvottelut päätöksiin ja EPP-ryhmän edustaja oli siellä vastuussa – ja nyt tästä saatiin paketti 27. kesäkuuta ja siitä äänestetään sitten täysistunnossa syyskuussa tai viimeistään lokakuussa. En ole aivan varma, miten se menee aika taulujen mukaan sinne täysistuntoon. Ja nyt on tiettyjä kompromisseja joihin on päästy. Ensinnäkin näiden delegoitujen säädöksien täytäntöönpano, siitä on kompromissi. Ne liittyvät teknisiin toimenpiteihin, toimenpiteisiin ja erityisesti tilastotietoihin. Esimerkiksi tilastotieto, joka sitten näistä asioista kerätään, se pitää julkaista. Ja tämä on tärkeä kohta avoimuuden ja tiedonsaadun kannalta. Ja tämä tiedon välittäminen on myös tärkeää tilastoanalyysin kannalta. Tästä on myös hyväksytty tiettyjä poikkeuksia liittyen tähän merenkulkusäädöksen vuodelta 2006. Ja lisäksi tämä merirosvojen vastainen koulutus on ollut yksi asia, joka on ollut esille. Halutaan myös pyrkiä välttämään petosta ja pyritään tehokkuuteen sekä parantamaan turvallisuutta – aluksissa. Tämä tietysti on läheisesti yhteyksissä myös koulutukseen ja tämä on siis tulosta siitä trilogista, trilogikeskustelusta. Nyt siirrymme sitten äänestämään. Aloitamme tästä yhtenäistä eurooppalaista ilmatilaa koskevasta lainsäädännöstä. Haluaako joku esittää kysymyksen vielä? Kysymyksiä? Kiitoksia puheenjohtaja. Minä olen unohtanut oman äänestyskorttini. Se oli kyllä tuolla työpöydällä, mutta nyt en sitä tässä vaiheessa, se ei ollut tässä vaiheessa halussa. Ei mikään ongelma, me tarkistamme ja sitten kun saatte korttinne, kun se teille tuodaan, niin antakaa meille merkki, sopiko tämä kaikille. No niin, voidaanko sitten ryhtyä Minullakaan ei ole korttia. Herra oli sama asia siis, korttinsa kanssa. Eli tarkistaa sitten, äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Herra Kumotsakos, myös kaikki ovat äänestäneet, äänestys päättyy. millä ryhmällä ei ole liikaa ääniä. Hyvä. Eurooppalaisen yhtenäisen Euroopan ilmatilan täytöönpano Foster esittelijä. Kompromissitarkistus yksi. Kaikki puolesta. Olkaa hyvä. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 10. Puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 13. Marcin Kivis puolesta vastaan tyhjää. Voidaanko tarkastaa? Tarkistus 13. Äänestys alkaa. Että nyt kun ei ole kortteja takaisin muuten merkkinne. Okei. Okay. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. Hylätty. 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 19 anteeksi, neljä, kompromissi neljä, puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 19. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 5. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 29. ei kun kompromissi 6, anteeksi. Kompromissi 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi seitsemän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Nyt 29 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 30 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 32 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kahdeksan puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. Kompromissi 9. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 8. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. yhdeksän Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 10. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 40. Puolesta. Vastaan tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 11. Kompromissi 11 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 50 maisne puolesta, vastaan, tyhjää. Tarkistaapas tuo äänestys alkaa. Teillä on nyt korttinen paikalla. Ja yksi puolesta, yksi vastaan näistä korottamista. Olet kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 12. Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 56. Marinesku, puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 58. Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 60 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 61 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 63 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 13, puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 66 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 67 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 68 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 69 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 14 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 73 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 74 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 15 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 77 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 16 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 21 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 22 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 23 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 18 puolesta vastaan, tyhjä, hyväksytty. 19 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 20 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 21 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 5 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 6 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Seitsemän puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kahdeksan puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Sitten Afetin lausunto. Yksi puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Afet kaksi puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Afet kolme puolesta, vastaan, tyhjä hyväksytty. Afet 4 puolesta, vastaan, tyhjä hyväksytty. 5 puolesta, vastaan, tyhjä hyväksytty. 6 kohta kohdalta ensimmäinen osa. Tämän tarkistuksen alusta ja lopun ask the EDA to inform parliament on this outcome. Niin edelleen. Ensimmäinen osa. Puolesta, vastaan, tyhjä hylätty. Toinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Afet 7 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Afet 8 kahdessa osassa, ensimmäinen osa, timely synchronized and coordinated manner. Ja sitten toinen osa stressiä, sitten majoin niin edelleen. Ensimmäinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Loppuäänestys. Äänestys alkaa. Meillä on yksi, kaksi plussaa täällä vielä lisäksi. Ovatko kaikki äänestäneet? Kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 36 ääntä, 35 puolesta, yksi vastaan, ei tyhjä. Hyväksytty. Edustaja Foster, onneksi olkoon. We now go on to the second one, change the shift. Ja siirrytään seuraavaan ja uusi porukka tulee remmiin täällä puheenjohtajistossa. Okay, Eli Euroopan satelliittinavigointijärjestelmän toteuttaminen ja käyttö. Rova Foster on jälleen esittelijä. Artikla 1, kohta 1, suullinen tarkistus herra Liberatskilta, joka on tässä edessänne. Vastustetaanko suullisen tarkistuksen tekemistä? Jos ei, sitä äänestetään. Eli 34 suullisesti tarkistettuna puolesta vastaan tyhjää hylätty. 35 Martin Kievich puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja toinen suullinen tarkistus esittelijältä teillä myös se, vastustetaanko sitä? Jos ei, 36, näin tarkistettuna siis tar- puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. seitsemän Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 37 ja jälleen suullinen tarkistus. Vastustaako joku sen tekemistä? Ei. 37 suullisesti tarkistettuna puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. 38. Marcin Kievich puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hylätty. 39 puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. 8 puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. 40 lisäyksenä puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan elektronisesti 40 lisäyksenä. Äänestys alkaa. Oletteko äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. 41 Lichtenberger puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 42 vastaan. Tyhjää. Hylätty. 9 puolesta vastaan, tyhjää. Tarkistetaan yhdeksän, äänestys alkaa. Ja sitten yksi vastaan yksi puolesta käsiin. Äänestys on päättynyt. Hylätty. Artikla 7, sulle tarkistus Liberatski 42, vastustetaanko sitä? Ei. 42 muutettuna puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan suullinen tarkistus. Ja 43 sinne mukana. Oletteko äänestäneet? Yksi puolesta yksi vastaan lisää. Äänestys on päättynyt. Hylätty. Nyt äänestetään alkuperäistä 43 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 45 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkastetaan 45. Äänestys alkaa. Oletteko äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hylätty. 46 Lichtenberger puolesta 46 Lichtenbergia puolesta vastaan tyhjää hyväksyttää. 47 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Puolesta vastaan tyhjää. Tarkistaa 48. Äänestys alkaa. Oletko äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Evan potki loppui ja nyt kymmenen esittelijän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty.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 vastaan tyhjää hyväksytty 19 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty 20 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty 50 puolesta, vastaan tyhjää tarkistetaan. Äänestys alkaa. Yksi puolesta yksi vastaan käsin. Oletteko äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hylätty. 51 puolesta vastaan tyhjää. Vielä kerran yritetään EPP-tsemppiä puolesta. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 52 Deverac puolestaan vastaan tyhjää hyväksytty. 21 raukeaa, joten 22 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 53 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 54 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 55 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 56 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Äänestittekö? Hyväksytty. 57 raukeaa ja 58 puolesta vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan. 58 äänestys alkaa. Äänestittekö? Äänestys päättyy. Sama enemmistö hyväksytty. 59. Tikao puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 60 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 23 puolesta. 23 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 61 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 24 ja 62 identtisiä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 26 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi A puolesta vastaan tyhjää hyväksyt 28 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan 28. Äänestittäkää. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Kaksi puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kun 41 on hyväksytty, 29 katsotaan hyväksytyksi, 30 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. Kolme suullisesti muutettuna, vastustatteko suullista tarkistusta, joka teillä on? Ei. Äänestetään kolme muutettuna puolesta vastaan, tyhjää hylätty. Alkuperäinen tarkistus puolesta vastaan, ja hyväkset. 31 Lichtenberger puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan 31. Oletteko äänestäneet? Hylätty. Neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Viisi puolesta vastaa tyhjää hyväksytty. Kompromissi B puolesta vastaa tyhjää hyväksytty. Loppuäänestys. Äänestys alkaa. Ja kaksi plussaa. Oletteko äänestäneet? Äänestys on päättynyt. 38 puolesta yksi vastaan. Ei tyhjää. Hyväksytty. Onnittelun. Onnittelut, Rova Foster. Two pluses as well. Okay. Next item on the agenda. Seuraavaksi esityslistalla julkiset hankinnat, vesienergia, energia postisektori kahden lausuntoluonnokseen esittely Rauva Lichtenberger. Eeva, puheenvuoro on sinun. Ja, herzlichen Dank. Uh, ich glaube... Kiitokset. Julkisten hankojen, hankintojen järjestäminen ja erityisesti juuri äh, vesi- ja energiahuolto ja liikenteen palvelun alalla – on meidän kaupungillemme ja kunnillemme yksi tärkeimpiä päätöksiä, mitä he tekevät ylipäätänsä tämän toimikauden aikana. Tässä periaatteessa on kyseessä, että komissio on suunnitellut sitä, että uudistetaan hankintadirektiiviä. itse omassa ehdotuksessani katsoin tätä useammalta taholta. Ensinnäkin te tiedätte, että minä olen enemmänkin lähinnä eurooppalaisten määräysten ystävä, mutta tässä mielessä myöskin tietyt määräykset pitää pysyä kyllä kansallisella tasolla, sillä pitää vain määritellä se, mikä on järkevää eurooppalaisella tasolla. Esimerkiksi tässä on kyseessä se, että tarjouskilpailuiden järjestämisessä. Tärkeää on myöskin, kuinka ottaa huomioon halvin tarjous. Tässä on hyvin erilaisia järjestelmiä. Täällä mm, joissakin valtioissa variaatiot tuolla 50 tai 15 prosenttia riippuen maasta tai 15-20 prosenttiakin saattaa olla tämä vaihtelu näissä hinnoissa. Ja saattaa johtaa, johtaa sitten siihen, että kukaan ei oikeastaan pysty täällä saamaan sitä hoitaakseen. Joten tämän takia asia pitäisi järjestää kansallisella tasolla, koska kansalliset perinteet ovat näin paremmin huomioitettuja. Minulle myös tärkeää se, ja tästähän on myöskin monia sanalaskuja, että tämä halvin ei ole paras. Että pitää myös sitten katsoa sitä, että, että pa- kaiken kaikkiaan paras tarjous voittaa. Se, mikä alussa näyttää halvalta, se saattaa sitten käytännössä kuitenkin, ähm, kun katsotaan alueellista käyttöä, vaikka kuntien toimintaa. Se saattaa olla suuria haittojakin, koska tietyt asiat, niitä ei ole sitten poissuljettu, jota pitää sitten ostaa sitten myöhemmin lisäksi tähän. Ja näin sitten saattaa reaalikustannukset kasvaa, kun niitä myöhemmin hankitaan. Eli halvin ratkaisu ei välttämättä aina ole paras. Halvin ratkaisu voi olla hyvä, jos tietyt vaatimukset on täytetty, jotka tähän julkiseen tarjouskilpailuun liittyy. Ja sitten toinen kysymys on se, että miten tämä hankinta järjestetään. Minusta tässäkin on muissa tai monissa eurooppalaisissa maissa vielä paljon parantamisen varaan. Tätä ei tehdä kaikkialla samalla tavalla kun yseessä on julkiset hankinnat, niin tiettyjä tärkeitä asioita unohdetaan usein. No tätä ei voi sinänsä säännöillä määritellä, mutta kyllä tämä liittyy siihen, mitä meidän pitäisi täällä päättää. Eli ottaa huomioon se, että julkiset hankinnat ovat julkisen politiikan vaikea alue. Tämän takia meidän pitää huolehtia sitä, että säännöt ovat tiedossa ja ne välitetään. Ja sitten, että jos ei sääntöjä noudattaa, sen seuraamukset tulevat selväksi. Tärkeä asia on myös se, että julkiset hankinnat antaa tai pitää antaa kunnille mahdollisuus asettaa tiettyjä kriteerejä. Esimerkiksi tällainen Vammaisten liikkuvuus saattaa olla tärkeä rooli, tehtävä näissä hankinnoissa. Mutta tämäkin aiheuttaa joskus vaikeuksia, kun julkisia hankintoja tehdään. Ja tässä antaa myös kunnille mahdollisuus ilman, että tiettyjä yrityksiä suositaan, niin luoda tiettyjä kriteereitä, jotka katsovat sitten myös sitä produkti- tuotantoprosessia. Lapsityön poissulkeminen, reilu kauppa pitää ottaa huomioon ja niin edelleen. Mutta aina pitää ottaa huomioon, ja minulle on erittäin tärkeää, että kriteerit ovat reiluja. Eikä voi olla kyseessä se, että sitten takaoven kautta moraalisten kriteerien avulla. Poissuljetaan ehkä muualta tulevia tarjouksen tekijöitä. Eli tässä pitäisi olla myöskin reilut kriteerit, ja niiden, niillä pitää välttää syrjintää, koska muuten hankintaprosessi ei saavuta tavoitteita. Käsittelen saman tien molemmat asiakirjat yhdessä. Meillä on yksi tärkeä asia vielä, joka pitää ottaa huomioon liikennepalveluissa ja postipalveluissa. Meillä on jo hyvin pitkälle meneviä säädöksiä. Yleishyödyllisten palvelujen asetus ja postipalvelujen asetus tai julkisen liikenteen määräykset, jotka me sitten seitsemän vuoden neuvottelujen jälkeen päätimme viime vuonna neuvostossa ja saimme loppuun viedyksi. Emme saa luoda ristiriitaisia määräyksiä, vaan meidän pitää katsoa tämän lainsäädäntöalueen omia vaatimuksia. Tässä toisessa asiakirjassa, sen ensimmäisessä kappaleessa totean, että ei ole vastuullista, jos Euroopan parlamentti vähän aikaa sitten postipalvelun osalta määritteli niiden julkiset tehtävät. Ja jos sitten jos taas ää, vuosi myöhemmin sitten julkisten hankintojen tekstin avulla koko asia asetetaan taas toiseen valoon. Tässä pitää katsoa, että kyseessä on erityis, erityisala. Tässä tämä kommentti. Pitää vielä todeta, että toissijaisuusperiaatteen takia ja myöskin uskon, että jäsenvaltiot parempi hoitamaan nämä asiat, niin näistä syistä olen tiettyjä asioita jättänyt heille – ja ehdottanut, että komission ehdotuksesta poistaisiin tiettyjä kohtia. Koska tiettyjen asioiden tekeminen eurooppaisella tasolla ei ole silloin järkevää, jos Euroopassa niitä perinteisten toimintatapojen mukaan tehdään niin eri tavalla, että silloin oikeastaan tämä ei auttaisi ketään. Ja loppujen lopuksi koko tämän harjoituksen tarkoitus menisi hukkaan. Ehdotukset ovat edessänne. Olen, mm, otan mielelläni vastaan kommentteja ja odotan myöskin muiden valiokuntien lausuntoja. Mutta me liikennevaliokuntana meidän pitäisi katsoa tarkkaan sitä, että ne asiat, mitkä on täällä erityislainsäädännössä, jotka olemme jo päättäneet, ja niin me tässä takaven kautta rupeaa niitä muuttamaan. Ja että me näin sitten pura neuvoston kanssa tehtyjä kompromisseja. Odotan innolla keskustelua ja odotan teidän ehdotuksianne. Meidän pitää tässä ottaa huomioon erilaisia taloudellisiakin kysymyksiä. Ja kuten totesin, olen hyvin avoin ottamaan teidän ehdotuksianne mukaan. Ja sitten syyskuusta lähtien voidaan, tai syksystä lähtien voidaan sitten jatkaa tätä toimintaa. Thank you very much. Kiitoksia paljon. EPP, herra Marcikiewicz. Dziękuję panie przewodniczący. Zamówienia publiczne są kluczowym elementem strategii Europa 2020 względu na... Kiitoksia. Julkiset hankinnat on Euroopan 2020 strategian hyvin tärkeä osa, kun ajatellaan EUn taloudellista kehitystä. Ja EUn hankintalainsäädäntö on hyvin muodollista. Ja tämän takia pitäisi myös tehdä yksinkertaisempaa ja joustavampaa. Tämä onnistuu, jos hankintamenettelyt niin pitkälti kuin se on mahdollista, niitä yksinkertaistetaan ilman, että sitten avoimuus samalla katoaisi. Mekanismin sopeuttaminen muiden tavoitteiden eteen, vaikka ympäristötavoitteiden eteen tai kilpailukyvyn eteen, niin tässä pitää samalla katsoa sitä, että ei tehdä järjestelmästä liian monimutkaista. Meidän pitää tehdä tehokkaampia hankintoja, jotta saamme parhaita tuloksia aikaiseksi. Erityisesti me tulee hinta laatusuhteeseen ja erityisesti pitää myöskin yksinkertaistaa tämänhetkisiä hankintamääräyksiä. Ja toiseksi kyseessä on myös se, että hankintojen tekijät, ja ne pitää ottaa myöskin muitakin tavoitteita huomioon, vaikka resurssitehokkuus, energiatehokkuus, innovaatio ja parhaat mahdollisuudet laadullisille julkisille palveluille, vaikka liikennealalle. Ja minä ehdotan, kuten esittelijäkin tässä, yksinkertaistamista, mutta tietenkin täällä on tiettyjä epäilyksiäkin tämän mietinnön suhteen. Tässä ei ehkä ole tarpeeksi huomioon neuvotteluja sellaisen toimittajan kanssa, joka on ollut valittu edullisena toimintaan. Ja tämä on viides yritys jo toimia tällä hankinta-alalla viimeisen vuosien aikana, joten tässä on tehty paljon niin samalla pitäisi kyllä ottaa huomioon myös, kuinka voidaan ottaa vaikka ekologiset liikennevälineet ottaa paremmin huomioon. Myös hankinta sinänsä pitäisi määritellä paremmin. Se on sopimus, joka voidaan tehdä internetin tai faksinkin avulla. Ja kyseessä on, tärke- on tietenkin se, että mihin, mikä on se sopimuksen, sopimisen ajankohta. kohta Ja sitten voidaan myöskin palvelut jakaa, tässä ajatuksessa jätään näihin prioriteettipalveluihin ja ei-prioriteettipalveluihin, mikä eivät kyllä ole oikein. Ja tässä laajennetaan myös luetteloa koskemaan niitä yrityksiä, joissa on henkilöitä töissä, jotka ovat vaikka vaikeista olosuhteista lähtöisin tai, tai vammaisia. Niin tämänkin suhteen määräykset eivät ole kyllä pystyneet täyttämään tarkoitustaan. Minä olen maasta, joka viime vuosina on käyttänyt paljon EUn varoja ja näki myöskin on paljon hankintoja Puolassa. Ja aika usein vaan valittiin se halvin hinta ja se oli ainoa kriteeri. Ja tämä tietenkin johti moniin tilanteisiin, joissa, joissa me tänä päivänä sitten, no meillä on sitten yrityksiä, jotka vain jatkavat, koska tämä alhainen hinta tavallaan antoi negatiivista nostetta niille. Ja täällä on vaikutusta kyllä sitten talouteen. Totta kai jokainen haluaa halvalla, mutta se ei saa olla ainoa valintakriteeri. Ei hyvä ole aina halpa. Ja, eh, vielen Herr Präsident. Kiitoksia, puheenjohtaja. Ensinnäkin kiitän esittelijätyöstä. työstä. Hyvin pitkälti olen samaa mieltä. Totta kai sisämarkkinoiden kannalta hankinnat on tärkeä ja Eurooppa 2020 kannalta on tärkeä. Ja innovaatio pitää ottaa huomioon PK-yrityksissä. Tämä on aivan oikein. Ja periaatteessa, kun aina määräyksiä uudistetaan, niin pitäisi pyrkiä yksinkertaistamaan niitä. Mutta tästä näillä pitää kiinni. Tämän takia meidän pitää kyllä katsoa tarkkaan, mitä me tällä oikeastaan haluamme sitten ja miten me tämän saavutamme. Sähköinen hankinta. Tämän pitäisi olla myös mahdollista. Ja kuten avoimuuskin. Me haluamme lisää avoimuutta. Tätä on liian vähän. Voimme sitten paremmin ehkä arvioida sitten avoimuuden avulla, että onko tämä eurooppaisessa mielessä tehty hankinta. Lisää kilpailua, ei syrjintää ja haluamme kaikkea näitä, tämä on ihan oikein. Haluamme myöskin korkealaatuista palvelua, tässä olen samaa mieltä pitkältikin esittelijän kanssa. Vaikka sitten oli ihan samaa mieltä tämän, että alhaisemman, kriteerin, alhaisemman hinnan kriteeri ottaisin pois. Tämähän saattaa ottaa taas negatiivisen kierteen. Mutta toisaalta ei saa olla ainoakaan kriteeri, niin kuin se on tähän mennessä ollut tulevaisuudessa. Kun minä olin Alasaksissa maapäivillä, niin minä kuulin kyllä monista kriteereistä. Kyllä alhaisin hinta oli yksi niistä kriteereistä, mutta ei ainoa. Täällä oli monia muitakin. Täällä on tiettyjä kriteereitä, joista pitää myös pitää kiinni. Ja mietinkin sitä, pitääkö tässä todellakin lähteä ihan toisen suuntaan. Totta kai taloudellisesti edullisia ja kestäviä hankintoja pitää tehdä, tämä on ihan oikein. Mutta miten kestävyyttä mitataan? Onko meillä objektiivisia mittavälineitä tähän? Kestävyys on tietenkin ympäristöystävällistä ja, ja ekologia on myöskin tulevien sukupolvien kannalta kestävää, mutta tämä on tavallaan pitäisi katsoa tässä eri kriteerejä samanaikaisesti ja pitää tällainen kriteerien kirjo voimassa. Esittelijä on sanonut, että kyllä julkisten hankintojen tekijät tiedät kyllä, mitä he pitää päättää asiasta. No, kai he tekevät näin, mutta tämän takia minusta en tiedä, onko tämä oikea tapa edetä asiassa. Joka toisaalta myöskin minusta ihan oikein, että vammaisten liikkuvuus huomioon. Me olemme yhteiskunnassa, joka vanhentuu ja täällä on enemmän vanhoja ihmisiä. Pitää kaikkia esteitä katsoa kaikilla alueilla ottaa niitä huomioon. Tätä ei voi tulevaisuudessa poissulkea. Mitä tulee sitten toissijaisuusperiaatteeseen, niin totta kai kaikkialla puhutaan toissijaisuudesta. En tiedä, onko se tässä sitten oikea tapa toimia, ottaa huomioon toissijaisuus, vain sen takia, koska hankintalainsäädännössä on ihan myöskin todettu, että se voidaan myöskin eurooppalaisella tasolla tehdä. Eli meidän pitää katsoa, missä on järkevää, missä tilanteessa on järkeä tehdä Euroopan laajuisia hankintoja ja tarjouskilpailuja. Vaikka pelastuspalvelujen yhteydessä tämä saattaa olla järkevää, mutta taas sitten sellaisissa tilanteissa, missä taas ei on, paikallistasolla niin se ei ehkä ole niin järkevää. Olen monessa asiassa esittelijän kanssa samaa mieltä, mutta muutamissa asioissa on vielä kysymysmerkki täällä perässä ja niihin tulee tekemään tarkistuksia. Kiitoksia. Thank you, uh, Mr. Kiitoksia. Ja sitten herra Pirkker. Thank you, uh, Kiitoksia puheenjohtaja. Periaatteessa olen esittelijän kanssa samaa mieltä, että tämä on tärkeä asia ja ettei nyt kaikkea pidä eurooppaisella tasolla määritellä, vaan tiettyjä asioita pitää jättää kansallisten perinteiden alle. Ja pitää taata myöskin niiden toimivuus. Sitten tämä halvin ja paras ongelma. No tässä varmaankin on parasta katsoa, että määritelmät ovat selkeitä. Aika usein halvin on myös paras, jos katsotaan kaikki kriteerit kuten edellinen puheenkin tässä totesi, jos kaikki kriteerit ovat selkeästi määriteltyjä. Ja sitten jos ne sopivat tähän alhaisimpaan hintaan mukaan, niin hyvä. Mutta tarkoitushan on se, että hankintakriteerit ovat niin selkeästi muotoiltuja, että päätös voidaan tehdä helposti. Ja sitten ei tarvitse miettiä, että onko halvin paras vai ei, vaan tämä tulee tavallaan automaattisesti esille että halvin saattaa olla myöskin sitten paras. Ja erityisesti tärkeää on se, että yksinkertaistaa menettelyjä. Me tiedämme kaikki sen, että PK-yritykset aika usein ovat innovatiivisia yrityksiä ja tekevät hyvin optimaalisia tarjouksia, mutta ikävä kyllä sitten he ehkä pysty tarjoamaan kovinkaan kaikessa olemaan niin niin täydelliset voivat tekemään kaiken paperityön, että olisi mahdollisuus silloin myöskin olla paras tai halvin tarjoaja. Tässä yhteydessä pitäisi tehdä kaikki sen eteen, että äh, tarjouskilpailut ovat niin selkeitä, että myöskin monet pk-yritykset, jotka ovat meidän taloutemme selkäranka, pääsevät myös mukaan niihin. Viimeinen asia, vammaisten liikkuvuus ilmoittaa, tämä on selvä asia, sitä pitää tukea. Tämä on tullut monet kerrat esille. Aika usein on mainittu myöskin niin vaikka näitä äh, asemat eivät ole pyytämättä aina vammais, äh, vammais soveltuminen, niin pitää sitten matkustaa 45 kilometriä, että pääsevät sellaiselle asemalle, jossa he pääsevät eteenpäin. Että pitää tämä ottaa mukaan suoraan näihin hankintoihin kriteeriksi, ettei tällaisia esteitä enää synny. Tämä on win-win tilanne molemmille puolille, kun tämä ongelma ratkaistaan samalla. Eli kaiken kaikkiaan tuen tätä mietintöä täysin. Kiitoksia. Thank you, Mr. Parker. Mr. Debacca. Kiitoksia, herra Pirker, ja sitten Debacca. Thank you, Chair. Also Kiitos, puheenjohtaja. Pari kommenttia menee meidän puolelta luonnokseen. On hyvin tärkeää, että me pyrimme parempaan seurattavuuteen ja joustavuuteen ja silloin useammat yritykset ottavat osa julkisiin tarjouskilpailuihin ja mitä enemmän yrityksiä mukana tarjouskilpailussa, sitä parempia tarjouksia. Sen lyhyen aikaa, mitä parlamentissa olen ollut, minä usein olen nähnyt sanat äh, transparenssia, ja joustavuus, mutta asiat, joita me teemme, johtavat kuitenkin toiseen suuntaan. Tarabellan ehdotukset menevät vastakkaiseen suuntaan. Ja täytyy olla todella tarkkana. Täytyy pyrkiä aitoon joustavuuteen. Eh, eh, mitä tulee näihin taloudellisimpaan ja kestävimpään tarjoukseen tämä mest kriteeri. Tämä on ihan olemassa oleva kriteeri, siihen kuuluu siis muutakin kuin hintakriteeri, sen kuuluu tämä kestävyys ja sen suhteen täytyy julkisissa hankinnassa olla erittäin tarkka. Me emme kykene tässä vaiheessa varmistaa, miten tarjouskilpailujen päättäjät soveltavat näitä periaatteita. Yhden tekijän painottaminen toisen eteen on aina hankalaa. Julkiset hankinnat perustuvat aina useampaan kriteeriin ja yhden asettaminen toisen edelle ei ole aina oikea tie edetä, erityisesti jos tuotteet ovat standardoituja. Eli kannattaa pitää määritelmät ennallaan ja hintaan silloin ratkaiseva tekijä. Jossakin esityksessä myös näkyy, että vaikka kestävyydestä puhutaan ne tuotteiden kaarista ja ympäristövaikutuksista, jotka ovat tärkeitä, ja yleensä ottaa huomioon tar- tarjouskilpailuissa. Mutta usein niitä käytetään tällaisena ei-tariffi-esteenä. sillä viitataan kansallisiin perinteisiin ja muihin. No, mitä se merkitsee? Tässä meillä, meillä on mahdollisuus tehdä selkeitä määritelmiä ja lähentää julkisia kriteerejä mahdollisimman paljon. Siihen meidän pitäisi pyrkiä. Kun luen tästä läheisyysperiaatteen ja kansallisperiaatteen, minä näen protektionismin omien te- yritysten ja teollisuuden alojen tukemiseen, koska nämä prosessit ovat erittäin rasittavia ja ulkopuoliset eivät niitä ymmärrä. Eli ollaanpa tarkkana, säilytetään tässä seurattavuus ja joustavuus. Se on tärkeää. Ja silloin saamme uuden prosessin, kuten Kisinen sanoi, e-hankintojen muiden kautta. Ja myöskin julkisen sektorin kannalta nämä voivat tar- tarjota parempia palveluita äänestäjillemme. Aila Sender. Sí, gracias, presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Pahoittelen, että tulin myöhässä. Minä olin talousarviovalvontavaliokunnasta. Haluan sanoa edustaja Lichtenbergerille, että hänen lausunnossaan on todellakin kiinnostavia elementtejä. Eli esimerkiksi tämä ajatus, että mennään pitemmälle tässä määrittelyssä kuin tämä yhteisön kriteeri, kun ajatellaan näitä julkisia hankintoja. Ja meidän täytyy kuitenkin muistaa, että täytyy ottaa huomioon nämä yhteiskunnalliset tai kehitty, kestävän kehityksen ja ympäristön kannalta tärkevät kriteerit. Emme voi kiinnittää ainoastaan huomiota näihin kustannuksiin tai hintoihin, kun ajatellaan EUta ja myös EUn ulkopuolisia alueita, esimerkiksi näitä ohjelmia, joita meillä on kolmansien maisien kanssa – nämähän eivät ole suoraan Euroopan unionin sisällä. Jos ajatellaan vaikka sopimuksia, joita meillä on Kiinan kanssa, meillä on siellä liikenteeseen ja infrastruktuuriin liittyviä tärkeitä hankkeita ja siellä on ollut tiettyjä pettymyksiä suorastaan katastrofeja. Meillä on ollut tilaisuus esimerkiksi Mauritaniassa nähdä tällaista sataman rakentamista, joka oli eh, epäonnistunut hanke tietyltä osin. Eli täytyy katsoa vähän, miten rahat käytetään ja joskus saamme aikaan enemmän pienem, pienemmällä summalla. Täytyy ottaa huomioon kaikki nämä seuraukset ja niinpä näillä linjoilla voin jatkaa, että ajatellen näitä ongelmia, jotka liittyvät nimenomaan sopimuksiin ja nimenomaan näihin infrastruktuureihin ja julkisten hankintojen pohjalla oleviin sopimuksiin, niitä täytyy tarkastella tietysti asianmukaisella tavalla, mutta myös joskus yksityiskohdissa, tietysti yksittäistapauksissa täytyy kiinnittää erityistä huomiota. Olemme voineet huomata, että tässä komission rahoitusehdotuksessa suurien infrastruktuurihankkeiden osalta siellä on kolme muotoa e, näiden rahoitusvälineiden osalta ja myös julkisten hankintojen osalta. Siellä rahoitusmuoto on sellainen, että se ei kohdistunut julkisiin e- infrastruktuureihin. Siellä oli nimenomaan televiestintään ja energiaan liittyviä hankkeita. Ja tämä rouva Lichtenbergerin ehdotus on sellainen, että voimme mennä hieman eteenpäin ja antaa näille tietyille hankkeille ja niiden rahoitukselle – paremmat mahdollisuudet. Kuten Rova Lichtenberger sanoi, niin hän pitää parempana sitä, että jotkut näistä aihealueista palaavat kansalliselle tasolle. Ja jos ajatellaan Euroopan unionin sisämarkkinoita, niin ne ovat kuitenkin sellainen alue, jossa meidän täytyy asettaa tietyt kriteerit Euroopan tasolla, mutta tässä ne aiheet, joita halusin erityisesti tuoda esille. Edustaja Kuun. Danke, Herr Vorsitzender. Nur einige Anmerkungen dazu. Kiitoksia puheenjohtaja. Muuta kommentti tähän näin. Lichtenbergerin mietintö menee ihan oikeaan suuntaan. Tärkeää, että meillä on eurooppalaisia määräyksiä. 90 prosenttia kaikista julkisista hankinnoista ovat rakennusalalla suurin osa niistä infrastruktuurissa. Tämä tarkoittaa, että meidän pitää myöskin luoda kestäviä, arvokkaita projekteja kunnille, maakunnille ja Euroopalle. Ja tämä tarkoittaa sitä, että myöskin taloudellisin ratkaisu on aina paras. Pitää miettiä sitä, että näiden tulevaisuuden suhteen on myöskin huolinta tärkeää mitä tässä on menneisyys tapahtunut tämän halvimman tarjoajan suhteen, niin tämän jälkeen on huomattu, että on paljon suuria virheitä työssä. Ja tämän takia on tärkeää, että taloudellisesti paras ratkaisu pitää arvioida tarkkaan. Tämä on tärkeää, että kaikki kestävyys ja sosiaaliset kriteerit pitää ottaa mukaan ilman muuta. Mutta minusta olisi kyllä tärkeää toimia näin. Ja tästä polkumyyntiä tarjoukset, niitäkin on mukana. Ne pitää siis saman tien poissulkea. On erilaisia menettelyjä, joissa voidaan poistaa alhaisin ja ylhäisin tarjous. Ja todetaan vain, että me haluamme keskittyä näihin muihin. Ja sitten investointivolyymi pitää määritellä. Ja pienellä alueella pitää olla myöskin jonkinlaista tarjouskilpailua tiettyjä tietty finanssivolyymin kriteereitä pitää olla, vaikka 100 miljoonaa. Ja sitten kansalliset paikalliset ja eurooppalaiset hankinnat pitää luoda. Ja sitten mitä määritellään kriteerit, että tämä toimii näin. Grazie Presidente. Alcune considerazioni. Kiitoksia puheenjohtaja. Muutama kommentti. Meidän edustaja Meisner esitti jo Alden kannan tähän asiaan, mutta minä haluan vielä vähän laajentaa tätä kantaamme ottamalla muutaman asian esille. Tässä puhutaan hankinnoista, jotka ovat liikenteen ja postipalvelujen alalla. Ottaen huomioon, että liikenneala ja postiala palvelut ovat tavallaan vapaata toimintaa. Eli tässä on, on vapaata toimintaa markkinoilla tällä hetkellä tarjolla. Mutta tässä on sitten toinen asia, joka pitää ottaa huomioon mietinnössä, jonka minä ehdotan myöskin meidän esittelijällemme näihin hänen kommentteihin lisäksi. Pitää ottaa huomioon liikenne tarjousten tekemiseen. Tämän pitäisi olla tämän ajatuksen ydin, liikennehankinnat. Tässä on tiettyjä asioita, jotka ovat sellaiset, ne pitää ottaa esille. Esimerkiksi vaikka joku liik- liikennehankinta, tällainen lentokenttä hankinta, mutta jos puhutaan tästä, joka on osallistuu tähän hankintaan, niin tämähän on tietenkin alueellinen palvelu, joka on, jota, jota sitä tuetaan myöskin julkisiin varoin. Ja on varmaan parempikin, että tämä henkilö on sitten mukana tässä. Eli tämä on se mahdollisuus, me voimme nyt sitten vähän vahvistaa asioita. Otan tämän asian huomioon. Eli voimme tätä miettiä. Ja voimme ehkä tehdä tähän muutaman äh, tarkistuksen vielä tätä asiaa parantaaksemme. Also wir haben ja ein paar Erfahrungen gehabt, zum Beispiel hatten ja die Polen... oli jo muutamia kokemuksia vaikka tästä Puolan autopainosta kävi valmistua EM-kisoihin mennessä. No se oli halvin tarjous silloin selvästi. Ja sitten yritys meni konkurssiin tällä välin. Ja näytti siltä, että <laughs> avajaisiin mennessä se ei ole valmistunut. saatiin juuri juuri sitten valmiiksi. Eli mm, halvin ei ole ollut paras. Eli tämän äh, englannissa sanotaan myös, että, että tämän halvan hinnan ilo ei kestä kauan. Ja me Saksassakin toteamme myöskin, että ei pidä ottaa halvinta. Eli tietyillä tasoilla tämä on kyllä otettu huomioon. Ja myöskin muut kriteerit ovat tässä tärkeitä. Ja odotan nyt, mitä sitten esittelijä toteaa tähän Okay, this list just keeps getting longer and longer. It Okei, nyt tämä lista pitenee ja pitenee. Aluksi siellä oli kaksi nimeä vain. Edustaja Gross. Kiitoksia puheenjohtaja. Painan tätä juuri mitä kollega täällä totesi, että hinta on osa hankintamenettelyä. Sitä ei voi poistaa, muttenkin palvelusta riippuen tämä pitää ottaa huomioon. Tähän on vielä kaksi aspektia. Meillä on suoria hankintoja, meillä on kilpailuhankintoja ja meillä on vertailevaa hankintaa. Jos katsotaan eroja eri maissa, jos joku haluaa toimia vaikka rajat ylittävästi johonkin projektiin mukaan lähteä, niin hän tarvitsee kyllä silloin juristin apuja, että hän voi osallistua siihen. Eli meidän pitää luoda harmonisointu menettelytapa hankintoihin liittyen. Tämä on ensimmäinen asia. Sitten toinen asia, tällainen piiloteltu protektionismi, sitäkin on olemassa. Voidaan tarjota palveluja, mutta sitä on yhtäkkiä pitää ollakin tunnustettu jossain maassa. Ja pitää vaikka, vaikka olla muuten pätevä, mutta ei kuulu kauppakamariin. Ja pitää taas sitten tehdä jotain tämän vuoksi. Joten haluaisin painottaa sitä, että vaikka tämä mietintö on hyvä, vaikka tulos näyttääkin hyvältä, niin kuitenkin tietyt ammattiryhmät pyrkivät vielä suojelemaan omaa etuaan. Tämän haluaisin ottaa esille. Tämä olisi sisämarkkinoiden kannalta kyllä todellakin etu, kuten Ajala Senderkin täällä mainitsi tämän asian jo. Ja sitten nämä ähm, hankkeet, joita voidaan tehdä alueellisesti ja paikallisesti, niitä pitää lisätä, koska niihin joka eurooppalainen yritys osallistuisi. Tässä on hyvin paljon paperityötä, eikä oikeastaan tuo paljon hyötyä. Tässä minun kommentti. Thank you very much. Just a few... Kiitoksia. Muutama kommentti itseltäni, jos sallitte, ennen kuin annan puheenvuoron komissiolle. Jos ajatellaan näitä julkisia hankintoja, niin yksi tärkeä elementti on avoimuus. Avoimuus on asia, joka on tullut esille ja sellaisia esimerkkejä, kuten esimerkiksi Japani, mehän ostamme japanilaisia junia EU-hun, mutta me emme voi kuitenkaan ju- myydä omia uniamme sinne. Ja miksi tämä on tämä tilanne näin? Japani haluaa ehkä mennä tällä linjalla, mutta tämä on asia, joka todella, todella harmittaa minua, kun ajatellaan sitä, että eurooppalaiset valmistajat kamppailevat ja, ja kiinalaiset sanovat, että me emme voi mitenkään puutua tähän japanilaisten sopimuskysymyksiin ja tämän tyyppiselle toiminnalle pitäisi saada loppu. Ja kun ajatellaan ää, Ranskaa, onko siellä sellaista julkista ää, liikennevälinettä, joka olisi valmistettu Ranskassa? Oletteko nähneet jotakin tällaisia liikennevälineitä, jotka, joissa olisi tällainen merkintä. Kyllä tässä avoimuuden puutteesta on kyse. Ja halvin tuote ei aina suinkaan ole todellakaan paras. Jos katsotaan sitten niin, täällä mainittiin tämä arvo, minkälaista arvoa äh, tai vastinetta rahalle saa, niin täytyy katsoa myös laatukysymystä. Ja kuten täällä tuli esille, niin lop- lopputulosta on tarkkailtu ja katsottu näissä hankinnoissa ja meidän pitäisi kyllä saada tähän tasapainoa muullakin tavalla. Sitten herra Krakun komissiosta. Nyt te ehkä voitte kertoa meille, miksi meidän pitää tuoda tänne japanilaisia junia, mutta ei päinvastoin. Olkaa hyvä puheenvuoro teille. Kiitos puheenjohtaja puheenvuorosta, kiitos lausunnosta, mietinnöstä. Aloittaisin muutamalla huomiolla, sitten pyrin vastaamaan kysymykseen, jos sopii. Puheenjohtaja vastasi mikrofonia käyttämättä. Olen täysin samaa mieltä, että alhaisin hinta ei ole aina paras tapa hyväksyä tarjouksia, mutta valitettavasti käytännössä näyttää hyvin hankalalta välttää tuota kriteeriä, koska on paljon standardoituja ostoksia, joita täytyy tehdä joka päivä, ja mit kriteerien äh, pakottaminen käyttöön loisi valtavasti hallinnosta taakkaa standardoituihin tuotteisiin. Siksi mit on pääperiaate ja, ja, ja halvinta hintaa voi käyttää tietyissä oloissa silloin, kun hankintaviranomainen on asianmukaisesti määritellyt kriteerit. Tämä tietysti on riippuvaista hankintaviranomaisen kyvystä pyörittää hankituksia. Standardointi olisi hyvä. Olisi mukavaa, jos kaikki tarjoukset voitaisiin hyvä, kestävyyspohjalta hyväksyä, mutta meistä tämä kestävyyden määritteleminen hankalaa voi olla rahoituksellisesti tai sosiaalisesti tai ympäristöllisesti kestävää. Tämä meidän mielestä on paljon oikeus epävarmuutta. Se jotain pitää ottaa huomioon, mutta määritelmän jättäminen näin leveäksi on vaarallista. Ymmärrämme, että läheisyysperiaate on julkisessa tarinassa tärkeää, koska kansallisia eroja on, mutta tässä uudistuksessa pyrimme lähentämään mahdollisimman paljon eturistiriitakäsiteitä, seurattavuutta. asiat, jotka käytännössä aiheuttavat ongelmia. Ja pyrimme antamaan eurooppalaiset raamit näille käsitteille ja näin avaamaan markkinoita toimijoille, toimijoille ja tarjousten hallinnoille. Näitä yhteisiä määritelmiä voidaan käyttää eri maissa. Jos näitä käsitteitä ei Euroopan tasolla lähennetä, taloudellisten toimijoiden on vaikeampi toimia eri maissa ja käyttää eri määritelmää kaikissa jäsenmaissa. Siksi me pyrimme niitä lähettämään. pieni näkökohta postipalveluista ja kuljetusasetuksesta. Lausunnon mainitsema direktiivi postipalveluissa ei sisällä mitään menettelyjä julkista hankinnoista. Säännöt koskevat pääsyä postipalveluihin, ei julkisia hankintasääntöjä, joita toimijoita pitäisi noudattaa. Sen vuoksi meistä julkisten hankintadirektiivin ja postipalveludirektiivin välillä ei ole mitään klappia. Ja siksi tätä sääntöä sen huomioon ottamatta mitä ei tarvita. Sama kuljetusalalla tässä viite direktiiviin on tarpeeton ja monimutkaistaisia asioita. Tämä on pieni tekninen näkökohta. Sitten japanilaiset junat. Tämä on tärkeä kysymys. Ja ensinäkemältä sillä olisi vaikutusta asia. Tällä hetkellä me neuvottelemme kauppavälineistä ennen direktiivien uudistamisesta ja neuvottelut ovat maailman kauppajärjestön tasolla. EU on maksanut eri lähestymistavan tietojen mukaan kuin muut jäsenet. EU on avannut markkinoita odottaa muita toimivan samoin. Tämä ei ole minun alani, niin tunnen sitä yksityiskohtaisesti. nyt VTO-neuvotteluissa pyritään luoda, luomaan tasainen pelikenttä jäsenten kesken. Tilanne on se, että eri toimijat eivät samanlaista lähestymistapaa aluksi omaksuneet, ja nyt pyrimme luomaan tilanteen, jossa esimerkiksi eurooppalaiset toimijat pääsisivät Japanin junamarkkinoille niin kuin he Eurooppaan. Eli kolmaselle markkinoille pääsy voidaan siitä käsitellä eri foorumilla. Kiitoksia sitten Rova Lichtenberger, olkaa hyvä. Ja einige Antworten zu aufgeworfenen Fragen. Niin, muutamat vastaukset haluaisin vielä antaa kysymyksiin. Ja sitten loppu selvitetään sitten neuvotteluissa tarkistusten yhteydessä. Kyseessä ei ole se, että hintakriteerinä poissuljetaan. Tämän haluan nyt selventää, mutta pääkriteeri hinta, joka olisi kaikkein yläpuolella, ei ole taloudellinen kriteeri, vaan se vaan sitten synnyttää polkumyyntiä, joka sitten loppujen lopuksi aiheuttaa kuluja jälkikäteen, koska sitten alihankinnan tai huonon työn takia aiheutuu ongelmia. Eli halpa hinta ainakin jokaiselle kunnalle tai jokaiselle tarjouskilpailun järjestäjälle tai hankinnan tekijälle tärkeä kriteeri, mutta ei saa olla niin, että halvimman tarjoajan periaatteen pohjalta hyviä laatutarjouksia poissuljetaan. Eli pitää taata se, että taloudellisesti paras valitaan. Se ei ole sama kuin, kuin halvin ratkaisu. Vain tällä tavoin meillä on mahdollisuus toimia. Ja meillä on myös muutamia tuomioita yhteisöjen tuomioistuimesta, jotka osoittavat sen, että vaikka tämä reilu kauppa kriteeri voidaan ottaa mukaan, jos ei se syrji ketään jos ei jotain tiettyä merkkiä suosita, vaan periaatetta suositaan. Ja jos hankintamenettely on selkeä, niin muutkin yritykset voivat sitten toimia sen mukaisesti. Se, mitä kollegat täällä totesivat jo, että ilman muuta on totta, että kunnat ja hankintojen tekijät pyrkivät tiettyjä yrityksiä eh, helpottamaan tai tukemaan hankinnan puitteissa kriteereillä. Mutta kun kriteerit ovat sitten valmiiksi määriteltyjä, niin silloin meidän tällaisia räätälöityjä hankintoja ei voida tehdä. Ne voidaan tehdä vaikka niin, että esimerkiksi PK-yritykset, siis pienemmät yritykset, saavat mahdollisuuden. Tämä liittyy menettelytavan yksinkertaistamiseen, mutta tämä liittyy myös kestävyyskriteereihin. Ja nyt sitten palaisin siihen, mitä komissio on todennut. Anteeksi, että nyt voin vähän tiukkasanainen tässä, mutta jos täällä todetaan, että kaikki mikä on vaikeasti määriteltävää, se poissuljetaan saman tien, niin tällöin voidaan ottaa pelkästään vain halvimman tarjouksen tekijän periaatteen käyttöön, ja tästä tulee myöskin sitten negatiivisia vaikutuksia, polkomyyntiä, konkursseja ja niin edelleen. Niin kuin me olemme viime vuosina nähneet, tämä on ongelmallista se vaiva, että kriteerit määritellään, se meidän pitää nähdä, mutta niiden pitää olla myöskin syrjimättömiä. Niitä ei saa käyttää siihen, että muita tarjouksen tekijöitä poissuljetaan tai suositaan. Tätähän me koemme aina Euroopassa kyllä yhä uudestaan. Puheenjohtaja, kun te puhutte täällä, että tietyissä maissa ostetaan aika vähän muita muualta Euroopasta tulevia tuotteita, eikä pelkästään mainita tässä Ranskaa esimerkkinä, niin tämä on juuri kriteerien väärinkäytön esimerkki. Tässä tiettyjä asioita määritellään kriteeriksi, jotka eivät ole tarpeeksi määriteltyjä, jotta muut eivät sitten voi osallistua kilpailuun mitenkään. Ja tämä myös tällaistenkään emme haluaisi. Ja minkä, minkä halusin vielä mainitaan tämä alihankinta. Ja tätäkin on vaikea määritellä hankinnoissa. Miten voidaan vastuuketju määritellä niin, että myöskin nämä alla olevat pk-yritykset tämän päähankinnan saaneen yrityksen konkurssin tapahtuessa voivat toimia. Tämä on yksi vaikeimmista ongelmista, kuten myöskin neuvottelumenettely. Neuvottelumenettely on myöskin väärinkäytetty tiettyjen yritysten suosimiseksi, ja tätähän on usein nähty. Tätä meidän pitäisi katsoa myös tarkemmin. Ja mm, niin, kestävyyskriteerit ja muut, niiden pitää tietenkin olla kestäviä kriteereitä. Jos kaikki poissuljetaan, mikä ei ole tarpeeksi numeri, numeroilla määriteltyä, niin silloin koko eurooppalaisesta lainsäädännöstä voidaan 8 prosenttia jättää pois. Ja tämä olisi kyllä ihan vaikea. Meillä on tiettyjä periaatteita tarpeeksi määriteltyinä, ja tämä tulee myöskin varmaan onnistumaan. Olen optimistinen. Ei pelkästään lähdetä halvimman hinnan perään juoksemaan. Tämä olisi ongelmallista. kyllä meidän pitäisi katsoa taloudellisia perspektiivejä pidemmällä aikavälillä kuin menneisyydessä on tehty. Joten odotan innolla keskustelua teidän kanssanne. Ja näen, että täällä on paljon myöskin kiinnostusta asiaan. Hyvä. Toivottavasti saamme sitten laajan enemmistön. Thank you, Eva. Kiitoksia Eeva. Tarkistusten jättämisaika on 18. heinäkuuta. 6. syyskuuta äänestetään valiokunnassa ja täysistunnossa lokakuussa, äh, täysistunto joulukuussa, näin kaavaillaan, eli tarkistusten jättämisaika 18. heinäkuuta. Meillä on nyt 7-8 minuuttia aikaa. Tässä odotellemme ministeriä saapuvaksi paikalle, eli keskeytämme istunnon siihen saakka, kun hän tulee. Mä rekisteri. Niin. se nyt tässä tuli? Eikö tässä ole jollain julkiset hankinnat? Ei kun niin, se niin, oli se käsitelty, että sori, joo, olet oikeassa, joo, joo, olikin mm. molemmat siinä samassa, niin sanokin, mikä puhuu molemmista. No joo, joo kohta. Kävelyt voisi tehdä kyllä. Niin. tuo sää on ihan kauhea. Se, musta tuntuu, että sekin vaikuttaa. Niinku se on niin Joo, oli väsyksissä. Mä, joo, sit mulla mä olin niinku ihan puhti kun puheenjohtaja Avman, mä en käy siis yhtään. Ja mä olin, no ei mitään huolta siis ihan tuota, maakaasihan se oli niinku turvoksissa Joo. sitten kanssa. Varmaan siihen vaikka kannatoi Kyllä mun mielestä nukuu on ihan okei, okay, ei siinä mitään, mutta ehkä kuitenkin. Tämä on toisaan sitten. Mm. Kyllä 12 menin nukkumaan, se on mulle ihan okei. Okay. Kyllä tässä semmoinen rupeaa painamaan, koska kyllä Joo. meillä on myös semmoinen, niin kuin meillä on vuorokausirytmi, mutta on meillä myös vuoden aikarytmi. Mm. Että jos heinäkuussakaan ei ala olla kunnolla mm. aurinkoisia säitä, niin se alkaa vaikuttaa no. just tällä tavalla, että Joo, ihmiset kyllä. niin kuin, jotenkin uupuu ja odottaa sitä, että tulisi se aurinko. Mutta täytyy kyllä myöntää, että meillä kyllä Saksassa tuli ihan okei. Joo. Vaikka on ollut sellaisia, kun se on jännää, että tänä vuonna niin satanut niin säännöllisesti. Että on tullut aina pari sadepäivää, sitten on taas pari kaunista päivää. Joo. Että niin kuin sille, mulla on pieni puutarhaplätti siellä, mm. niin se on kyllä todella vihreä. Se vaihtuu kauheasti, se on niinku kauhean niin, vaihteleva. Joo, vaihteleva. Jos niin kuin, niin kuin Epävakaasti ja niin Viikonloppu oli taas kaunis, mä olin ulkona koko ajan melkein poikien kanssa. Just joo. Ja sitten, sitten kun tota, maanantaina mä läksin satovettä taas. Joo. mä, aha, joo. Okay. Sitä se, sehän on ollut Suomessakin. Ja, sitten se saattaa olla ihan niin kuin, että sitten aamupäivä on vielä kaunista, sitten joo. alkaa iltapäivällä sataa, sitten on koko ilta. Vettä on tullut tosi säännöllisesti oh. kyllä. Sienet tykkää. Varmasti. Mä löysin sunnuntaina jo kantarelle ja niin mistä on Joo. pienet, pienet Joo. Ja toisaalta se on kyllä kiva, koska sit kaikki on niin vihreätä ja sille on, on vähän ollut... No, oikeastaan parempikin näin. Saatiinko me muuten sitten se koordinaattori? Joo, me saatiin varmaan koordinaattorista tiedot, se oli jo pitänyt sitä, se vai mm. tuliko se koskaan. Se on just, rasittava. se on just rasittava, kun se kertoo niitä asioita, jos ei tiedä mitä ne pulpahtelee sieltä Joo. termit. Mä kuulin muuten anti-pollution, mutta se oli anti-collision esimerkiksi siinä. Okei. Okay. Mä, mä en edes jaksanut kuunnella sitä. Hyvä, kun et kuunnella. Mä olin vielä niin nukuksissa, Joo. että mä se pistän mieluummin silmät kiinni. Hyvä. Hyvä, kun et, jos et kuunnella. No, ei, ei. Se on. Siellä ne nyt kuvailee, siellä on joku Pirkkerin lapsen lapsi varmaan. Eikö toi Pirkker ole sen ikäinen, ei toi enää sen oma tytär voi olla noin pieni? Missä? Tuolla takana, Tuo Brian takana. Simpsonin. Tuolla. Niin, Brian Simpson menee sen tytön kanssa kuvaan, että Pirkker sai kivan muiston kotialbumin. Kyproksen tilanne on myös kyllä paha. Mm. Oletko kuullut niiden tota, talousvaikeuksista? Kyllä ne pitää olla Kreikan kanssa samassa junassa. Aina on samassa junassa. Niin kuin niillä taloudet niin kytketty. Joo, kato, kun nämä kyproslaiset pankit on rahoittanut Kreikan pankkeja. Just, Niin, niillä on, kun kun ne leikattiin sitä Kreikan velkaa, niin ne menetti joku neljä miljardia siinä. Just, joo. Ja se on pienelle maalle, kun Kypros on valtava määrä niin, rahaa. Varmasti. Niin tota, ja nyt jos, jos Kreikassa leikataan uudestaan vielä, niin taas kyproslaiset pankit menettää, ne on, niin kuin, ne on ihan pulassa tulla. Sanoin, otti kuule Venäjältä yhden lainan jo tässä vähän aikaa Joo. sitten. Halvalla korolla sai. Eli siinä on jotain Venäjältä omia intressejä nyt. Venäjältä 4 niin. prosenttia korolla ja se on niin. tällä hetkellä markkinoissa halpaa korkoa. Kun katsoo, missä tilanteessa Mm. Ja nyt ne neuvottelee uudestaan toisesta lainasta vielä. aikaisesti kyllä EUn kanssa ja Venäjän kanssa. Että mä en tiedä, en kuullut kummalta ne on ottanut sen sitten. Ja kun ottaa se mieluummin että kun Venäjästä mitä ehtoja. Tai siis mm. niin kuin mm. mitä ulkoista mitä mm. ehtoja siinä voi olla taas myös niin, poliittisia kyllä, intressejä, kyllä. siis koska Joo. Venäjä haluaa vaikutusvaltaa taas Välimeren no alueella. Eihän ne nyt vaan, ei ne tee hyvää tekeväisyyttä, ne nyt on. Kyllä, sitten minkä takia Venäjä ottaa tukea edelleenkin Syyriaa. Niin, joo, joo. Pelkästään merkki, kun on tukikohtaisia. Joo, joo. No, nekin antaa niille aseita ja tukee niitä, eikä joo. niin kyynisiä. Niillähän on aina vanha, niistä on ollut vanhastaan hyvät suhteet. Niin joo, joo. että tilanne on Syyria, Syyria to, Syyriasta on tullut paljon niitä aikoinaan opiskelijoita Joo. justiin. Kaiken näköistä eri tasoilla tästä vaihtoa. Ja se Syyrian tukikohta nyt on niiden ainoa välimeren tukikohta tällä hetkellä. Niiden muita on, niin tavallaan Joo. ei haluaisi luopua siitä. Se on Joo. viimeinen valtti siellä sotilaallisesti. Mutta siis tämä on vaan se, että kenelläpä nyt ei menisi huonosti mm. näinä aikoina. Se on vähän, että kohta ei ole enää sellaista. Kyllä tässä nyt aika monen lama tulee. Mutta... No, ei, mä tiedän. Kun mä katsoin eilen Euronewsia, se puhuttiin Espanjan tilanteesta. Niin Joo. Saksassa ei ole vielä alkanut. Siellä menee vielä, niin kuin tuolla sisämarkkinoilla, niin, Saksan niin, ulmarkkinoilla menee vielä hyvin. Niillä menee vielä hyvin. No, mä luulen, että ne on viimeinen linnake. Niin varmaan on. Se, se on se kyllä, se, kyllä sinnekin tulee sinne. Joo. Ja ja, joo. joo. Et kyllä niin kuin, kun niitä indikaattoreita kerätään siellä, niitä, niitä, onko se myyntipäälliköiden indikaattoreita, se, mm. hmm se, mikä niitä katsoo niin niiden mm-hmm. myyntinäkymät, mm. hmm ne, ne indikaattorit on laskenut jo. Mm. hmm Mutta niin tavallisen kuluttajan taskussa ei tunne. Mm. hmm tällä hetkellä tuntuu niin, että just kun miettii, niin kuin, että mm. omiensa, omien lastenkin niin kuin opiskeluvalintoja ja tuommoisia, että mitä ammattia niillekin tietysti, kun kannattaa suositella, niin kohta ei tiedä, mitä suositella ja mitä. Niin kuin, välillä tuntuu tosi, tosi ankealta mm. ajatella. Niin kuin, meilläkin on nyt silleen vanhimmat on jo 17 ja sitten Tiitus täyttää tuossa 10 päivän hmm. kuluttua mm. 16. Joo. Niin se on just se aika, kun niitä pitäisi ruveta pohtimaan. No, ne on nyt molemmat lukiossa tai Titus menee lukioon, josko on tokaalla menossa lukioon. Tiedätkö, että kuule, välillä kun mä yritän samaistua, niin ai, nyt se tulee jo. Vitsi, nyt ei kerätty sitä kävelyä, mä teen. Niin. Mä lähden sitten jossain vaiheessa, mutta käydessä. Miettii niiden kuule tämmöisiä niin kuin näitä nuoruuden aikoja ja näitä kasvun aikoja, niin Jumalan kautta tiedätkö, Jokelan ampumisia ja, ja kaiken maailman tota, niin. Kauhajoen ampumisia ja, ja tämäkin Norjan juttu viime kesänä tuntui niin, kuin niin rankalta silleen Suomessakin asti, Joo. kun se tiedonvälitys on nykyään niin tehokasta. Kyllä. Sitten tällaiset niin kuin leimaa niiden nuoruutta. Niin sitä ei tiedä oikein tavallaan minkälaisen ikään kuin jäljen se sitten jättää silleen niin, piilevästi pidemmäksi aikaa. Joo. Niin. Ja sitten nämä tämmöiset talousnäkymät. Joo. Oli mitä... lama, yksi lama tässä jo niin. välissä, niin on varmaan, onko se elänyt se jo? No just ja just, just ne on ollut niin pieniä, että ei ehkä siitä jo. sitten muista. Mutta sitten, niin, tota, sitten tämä, että, että tämmöinen epävarmuus, että nythän on hirveästi puhuttu tässä alkukesästä siitä, että kuinka paljon jäi näitä 96 syntyneitä, eli peruskoulun lopettaneita, niin, niin kuin ilman mitään opiskelupaikkaa tai mitään. Et niitä oli niin kuin 5000. Joo. että se on sukupolvesta. yhdessä se on, sukupolvesta se on paljon, tosi paljon. paljon. Suomessa se on paljon jo, niin Kyllä, pieni maa. Joo, siis sukupolvi on nyt mm. ikäluokassa siinä joku 50-55 Joo, se on niin pieni. Niin. Okay, joo. Niin se on kymmenisen prosenttia. Se on, se on, se on, se on valtava määrä kyllä. Et ei mitään. Niin, niillä on, vaara, niillä no, on vaara kyllä syrjäytyä niillä niin, sitten, jotka niin. ei pääse. No se, okay. semmoisenhan ne talkuttaa. Aina, aina, aina silloin, joka on aktiivinen, niin kyllähän se loppujen lopuksi löytää niin, jotain. Niin, tässä on reilu Lähtee vaikka ulkomaille puoli. sitten vaikka vähäksi. ole kuukausi oli se hyvinkään ampumishomma. Niin. Et siis kun koko ajan paukkuu Joo. jossakin reunalla. Ei tule varmaan Ranskasta toi. Jos tulee, niin tee vaan jo. Joo. Se olisi kiva. Tää on tehnyt niin paljon kuin tuota Saksaa. Tuli Saksaa ja Italiaa. No Italia tuli vain yksi, mutta tuota, mm. Saksa tuli paljon jo. Kyllä meillä on lopussa väsymään. Mä olisin, en jaksanut, ei jaksanut enää vaan niinku Joo, ota se Brian sitä. Okay. No niin, hyvät kollegat. Seuraava estyslistan kohta on keskustelu Kyproksen liikenne, viestintä ja julkisten töiden ministeri Efemius Florensun kanssa. Hyvä herra ministeri, tervetuloa Euroopan parlamenttiin. Olemme erittäin kiinnostuneita kuulemaan, mitä te, teillä on sanottavaa Kyproksen puheenjohtajakaudesta. Ja tiedän, että teillä on epävirallinen ministerineuvosto ensi viikolla tulossa. Niin emme ikävä kyllä pääse sinne, mutta toivottavasti te pääsette sitten, tai pääsemme sitten sinne Kyproksen ilmailukonferenssiin, joka järjestetään siellä – pyydän anteeksi ensi viikkoa, etten pääse sinne paikalle, mutta sitten lokakuussa sinne konferenssiin kyllä pääsen Kyproksen kaunille saarelle. Ja ministeri, olkaa hyvä, teillä puheenvuoro. Kiitoksia paljon ja hyvää päivää kaikille. Kiitokset vielä puheenjohtajalle lämpimästä tervetuliaista toivotuksesta liikennevaliokunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtajat, hyvät edustajat, hyvät naiset ja herrat. On todellakin suuri kunnia ja ilo olla tänään täällä Euroopan parlamentissa. Se edustaa yhtä tärkeää kulmakiveä eurooppalaisessa rakennuksessa – täällä demokraattiset arvot ja periaatteet saavat todella esimerkillisen ilmentymän. Kiitokset tästä tilaisuudesta tulla puhumaan valiokuntaanne. Prioriteetit ja tavoitteet Kyproksen puheenjohtajakaudella liikenneasioissa ovat sellaisia, joissa tekin voitte esittää kysymyksiä, kommentteja ja pohdintaa. Tärkeää on käydä hedelmällistä vuoropuhelua ja luoda yhteistä ymmärtämistä, hyvää henkeä, jotta voimme tehdä yhteistyötä ja luoda sellaista lainsäädäntöä, rakentaa sellaista Eurooppaa, joka oikealla tavalla heijastaa yhteiskuntamme toiveita ja todellisuutta. Tämä on tärkeä peruspilari eurooppalaisessa taloudessa. Me tarvitsemme kehittynyttä, modernia ja tehokasta liikennettä. Se on tärkeää eurooppalaisille yrityksille, ja jotta voidaan tyydyttää kansalaisten liikkuvuuteen liittyviä toiveita, täytyy toimia tehokkaasti ja meidän täytyy myös tätä kautta vaikuttaa eurooppalaisen talouden kehittymiseen. Hedelmällinen kehitys ja asteittain kehittyvä integraatio liikennekysymyksissä on yksi tärkeä prioriteetti meille. Nämä Euroopan laajuiset verkot ovat sellainen elementti, joka voi vaikuttaa taloudelliseen ja alueelliseen kohesioon koko Euroopan unionin alueella. Näissä puitteissa Euroopan yhteyksien rakentamisen hankkeissa. Kypros on vienyt näitä hankkeita eteenpäin viime viikolla. Euroopan parlamentin täysistunnossa tuli esille myös nämä prioriteetit komission kannalta ja Euro- äh, Kypros puheenjohtaja kaudellaan on sitoutunut niihin. Meillä on yhteiset tavoitteet luoda sellaiset rahoitukselliset monivuotiset puitteet, jotka ovat kunnianhimoiset ja niiden kautta halutaan investoida kehitykseen ja työllisyyteen. Euroopan, Euroopan yhdistävät liikenneverkot ovat tärkeä näkökulma näiden monivuotisten rahoituspuitteiden kannalta, ja se voi olla ainoastaan, se ei voi olla mikään poikkeus näissä ponnisteluissa. Meidän täytyy pikemminkin tehdä rakentavaa yhteistyötä Euroopan parlamentin kanssa, jotta voimme luoda sellaiset olosuhteet, jotta voidaan hyväksyä sopimus, joka ottaa huomioon kaikki eri ne tekijät, jotka sitten kuuluvat tähän monivuotiseen rahoituspuitteisiin. Jos ajatellaan vaikka näitä eurooppalaisia äh, liikenneverkkoja, Euroopan laajuisia liikenneverkkoja ja niihin liittyviä ö, yhdist- Eurooppaa yhdistäviä linkkejä. Nämä ovat ö, Eurooppa 2020 strategiamme perustana. Ja jotta tämä voidaan toteuttaa, meidän täytyy luoda parhaat mahdolliset yhdistämiskeinot näiden verkkojen osalta, jotta voimme löytää tehokkaita ja kestäviä ratkaisuja sekä kansalaisille että myös liikenneteollisuudelle. Näiden lainsäädännöllisten ehdotusten pohjalta neuvosto on hyväksynyt jo Tanskan puheenjohtajakaudella tällaisen globaalin lähestymistavan, joka osoittaa sen, että jäsenvaltiot ovat voineet mennä kansallisten intressiensä yläpuolelle ja ne ovat voineet korostaa tällaista eurooppalaista lisäarvoa, joka on yksi tärkeä osa Euroopan laajuisten liikenneverkkojen kannalta, jotta nämä olisivat tehokkaita ja hyvin toimivia. Me voimme todeta, että komissio on tehnyt paljon työtä, jotta tämä sopimus saataisiin aikaiseksi. Kun ajatellaan uusien teknologioiden ja innovoivien teknologioiden roolia, niin voimme sanoa, että se on todellakin tärkeä ja sillä on poikkeuksille merkittävä paikka myös liikennealan vihreän, vihreässä kirjassa ja myös digitaaliagendiassa. Kypros puheenjohtaja kaudellaan liikenneministerien epämuodollisessa kokouksessa, joka on 16. ja 17. heinäkuuta Nikosiassa, pyrkii korostamaan digitaalisten teknologioiden roolia liikenneverkkojen luomisessa. Tämän hankkeen ja aloitteen kautta voimme korostaa sitä yhteyttä, joka on Euroopan eri politiikan alojen välillä, kun ajatellaan nimenomaan digitaaliagendaa ja eurooppalaisia liikenneverkkoja. Yksi tärkeistä tavoitteistamme tuossa kokouksessa on tukea näitä politiikan aloja siten, että haluamme kehittää, edistää kehitystä ja parantaa julkisten, julkisten liikennevälineiden tehokkuutta. Tämän hankkeen edistämisen pitäisi antaa panoksensa myös liikennealan monimuotoisuutta ja eri välineiden yhdistämistä, jotta voidaan ohjelmoida ja toteuttaa mahdollisimman tehokasta liikkumista. Nämä tulokset sitten julkaistaan älykkäiden liikennemuotojen, liikennemuoto, liikennemuotoja käsittelevässä maailmanlaajuisessa kongressissa, joka on syksyllä Itävallassa. Agenda äh, digitaaliagendasta ja liikenneverkoista vastuussa olevat komission jäsenet ovat paikalla tuossa kokouksessa. TRAN ja ITRE-valiokuntien puheenjohtajat ovat myös saaneet kutsun tuohon kokoukseen. Me toivomme, että Euroopan parlamentti, tai pidämme Euroopan parlamentin läsnäoloa siellä todellakin tärkeänä. Ja toivomme, että kunnioitatte läsnäolollanne tuota tilaisuutta. Puheenjohtajakaudella teemme työtä lainsäädäntö äh, lain, olemassa olevan lainsäädännön muutosten parissa. Ne liittyvät valvontalaitteisiin ja sellaisten teknisten ratkaisujen parissa, jotka pyrkivät parantamaan tieturvallisuutta. Haluamme taistella myös ähm, tai torjua petoksia, panostaa petosten torjuntaan ja haluamme antaa panoksemme myös poliittiseen sopimukseen lokakuussa neuvostossa ja toivon, että tämän valiokunnan yhteistyön ansiosta voimme päästä myös parlamentin kanssa sopimukseen mahdollisimman nopeasti. Kun ajatellaan näitä lainsäädännöllisiä aloitteita, jotka liittyvät moottoriliikennevälineiden teknisiin ratkaisuihin, niin niistä, niitä käsittelemme vielä tällä viikolla. Ja siellä on kolme lainsäädäntöehdotusta tältä alalta. Haluaisin kertoa teille, että Kypros – haluaa kiinnittää erityistä huomiota tähän aloitteeseen. Niiden tietojen mukaan, jotka olemme saaneet Euroopan komissiolta, nämä ehdotukset pyrkivät vahvistamaan tieturvallisuutta, ne pyrkivät suojelemaan ympäristöä ja takaamaan sen, että kaikki liikennevälineet, jotka liikkuvat eurooppalaisilla teillä ja väyli, verko, eurooppalaisessa verkossa, että niissä on asianmukainen tekninen taso. Me annamme tästä kertomuksen vielä syksyn kuluessa ja pyrimme myös luomaan tällaista globaalia lähestymistapaa ja tulokset kootaan sitten joulukuuhun mennessä. Haluamme korostaa tieturvallisuutta. Erityisesti tämä koskee nuorten turvallisuutta moottoriteillä. Meillä on erityiset teemapäivät 25.7.2012, jolla käsitellään näitä turvallisuuskysymyksiä ja näin puhe, puheenjohtaja maana haluaa kiinnittää huomiota nuoriin liikennekäyttäytyjinä ja tähän hankkeeseen osallistuvat sitten eurooppalaiset, ja Euroopan unionin jäsenvaltiot ja myös muut naapurimaat. Tavoitteemme on yhdistää ja saada nuoret mukaan eurooppalaisiin hankkeisiin ja, ja tätä kautta parantaa tieturvallisuutta ja vähentää ö, liikenne onnettomuuksien uhria – koska uhrit usein ovat nuoria henkilöitä. Sitten raideliikenne. Kyproksella itsellään ei ole rautatieverkkoa, mutta ra- Kypros tunnustaa, että tämä sektori on erittäin merkittävä, erityisesti niin, kun ajatellaan eurooppalaisten liikenneverkkojen kehittämistä tässä kohdassa meillä on monia hankkeita neuvostossa ja Tanska puheenjohtajamaana on vienyt niitä eteenpäin. Euroopan parlamentti saa myös meiltä kiitokset siitä rakentavasta asenteesta, joka sillä on ollut. Se on ollut erittäin joustava tämän ensimmäisen rautatiealan lainsäädäntöpaketin muotoilussa. Kypros odottaa neljännen lainsäädäntöpaketin esittelyä komission toimesta ja sen an, se, se tulee sitten neuvoston keskusteluun ensimmäisen käsittelyn. Sitten on meriliikenne. kaudella Kypros toivoo pystyvänsä keskittymään työolosuhteisiin ja elinolosuhteisiin merenkulkijoilla. Ja tässä pyrimme parempaan vastuullisuuteen, pyrimme tällaisen mm, työolosuhteiden kannalta vastuullisempaan toimintaan merenkulkijoiden osalta. Meillä on eh, merenkulkijoiden työtä käsittelevä peruskirja, jossa otetaan huomioon eri eh, satamien ja eri alusten velvollisuuksiin näiden määräysten osalta. Lainsäädäntöpaketti toivottavasti menee eteenpäin niin, että jo lokakuussa voimme tehdä siitä sitten hyväksymis päätöksen teemme tämänkin valiokunnan kanssa, samoin työllisyysasiainvaliokunnan kanssa läheistä yhteistyötä, jotta voimme luoda sopimukselle mahdollisimman pian suotuisat olosuhteet. Kypros puheenjohtajakaudellaan pyrkii myös hyväksymään globaalin lähestymistavan, joka koskee asetusta, monivuotisen rahoituksen asetusta meriliikenteen alalta ja siellä pyritään hyväksymään toimia, jotka, jos torjutaan merten saastumista ja tämä, tähän pyritään vielä tässä päästään, pyritään siihen, että päästäisiin sopimukseen vielä tämän syksyn aikana. Kypros on myös tekemässä ehdotuksia tärkeästä aiheesta, joka koskee tätä, tämän valiokunnan työtä. On kyse nimittäin siitä, että käynnistettäisiin uudelleen tällainen integroitu meri, merialan politiikka. Kypros on merenkulkija, valtio ja saarivaltio ja se tunnustaa todellakin meriliikenteen merkityksen eurooppalaiselle taloudelle ja kestävälle kehitykselle. On todella tarpeen hyväksyä strateginen lähestymistapa meriliikenteen kysymyksistä. Lisäksi meri, Euroopan unionin integroitu meripolitiikka on tärkeä väline, joka pystyy edistämään kestävää kehitystä, jäsenvaltioiden kohesiota ja se ottaa huomioon myös EU 2020 politiikan. Integroituu meripolitiikka. Siinä asetetaan tietyt prioriteetit, jotka Kypros on määritellyt puheenjohtajakaudellaan, ne tulevat, tulevat esille myös Nikosiaan epävirallisessa kokouksessa 8. lokakuuta. Siellä on myös herra Kristofias paikalla, samoin komission puheenjohtaja Barroso ja ja rouva Maneki on myös siellä paikalla. Tämä on ministeritason kokous, jossa pyritään aktivoimaan uudelleen Euroopan unionin integroitua meripolitiikkaa. Olemme pyrkineet ö, yhteisen poliittiseen julkilausumaan, Limassolin julkilausuman jälkeen, joka on alku uusille tuleville toimille, jotka pyrkivät sitten käynnistämään tätä innovoivaa politiikkaa. Kypros puheenjohtajakaudellaan pyrkii kutsumaan tuohon kokoukseen myös Euroopan parlamentin edustajat ja tämän aloitteen suositukset ovat erittäin tärkeitä ja hyödyllisiä meille. Sitten sitten ilmaliikenteen alalta voin kertoa, että nämä ö, funktionaaliset ilmalohkot ovat tärkeä elementti eurooppalaisen yhtenä, yhtenäisen ilmatilan kannalta ja ne ovat myös Kyproksen puheenjohtajakauden prioriteetteja. Puheenjohtajavaltio va- järjestää huippukokouksen, joka koskee ilmailua 11.12. lokakuuta ja siinä yhteydessä tehdään jäsenvaltioiden ja komission kanssa läheistä yhteistyötä, jotta voidaan tehokkaalla tavalla vaikuttaa yhtenäisen ilmatilan toiminnallisiin ilmalohkojen kysymykseen ja ilmailualalla pyrimme toimimaan, jotta tämä sektori olisi entistä tehokkaampi ja jotta kasvun edellytykset voitaisiin luoda. Ne ovat tärkeitä eurooppalaiselle taloudelle ja ne ovat yleisesti ottaen eurooppalaisen liikennepolitiikan kannalta tärkeitä kulmakiviä. Puheenjohtajavaltio pyrkii viemään eteenpäin neuvotteluissaan Euroopan parlamentin kanssa lainsäädännöllistä pakettia, joka koskee lentoasemia, joiden kautta pyritään parantamaan lentoasemien toimivuutta. Halutaan vähentää melu, melusaastetta lentoasemien ympärillä. Pyritään myös käyttä, pyritään siihen, että lentoasemat käyttäisivät paremmin hyödyksi kapasiteettejaan lentoliikenteen alalla – puheenjohtaja valtio kuultuaan kom- komission antaman tiedon annon pyrkii pääsemään ö, tiettyihin johtopäätöksiin yhteistyössä parlamentin kanssa. Kypros puheenjohtajavaltiona pyrkii punnistelemaan parhaalla mahdollisella tavalla, jotta voitaisiin edistyä niiden lainsäädännöllisten ehdotusten pohjalta, jotka jo olenkin maininnut. Meidän tärkein tavoitteemme on kehittää yhteistyötä Euroopan komission ja erityisesti Euroopan parlamentin kanssa. Herra puheenjohtaja, hyvät edustajat, hyvät naiset ja herrat, Kypros on nyt puheenjohtajavaltiona ensimmäistä kertaa ja tämä on todellakin valtava haaste meille – Olemme täysin tietoisia omasta vastuustamme ja niistä hankaluuksista, joita meillä tällä puheenjohtajakaudella on. Me haluamme tällä kaudella tehdä nöyrästi ja ahkerasti ja objektiivisella tavalla tehdä työtä, jotta voisimme antaa oman vaatimattoman panoksemme niihin ponnisteluihin, joita meidän yhdessä täytyy toteuttaa, jotta voisimme luoda parempaa Eurooppaa. Minä uskon, että yhteistyö parlamentin kanssa tulee puheenjohtajakaudella olevaan loistavaan, loistavaa ja uskon ja toivon, että pyrimme ratkaisemaan yhdessä ne ongelmat, joita meillä on. Meillä on kunnianhimoinen ohjelma, jotta voisimme edistää kestävää kehitystä ja innovaatiota Euroopan unionin liikenteen alalla. Kiitokset tästä mahdollisuudesta esitellä teille Kyproksen kauden prioriteetit ja tavoitteet. Olen valmis kuuntelemaan kommenttejanne ja kannanottojanne ja olen valmis vastaamaan kaikkiin kysymyksiin ja kiitoksia. Minister, thank you very much. Paljon kiitoksia ministeri johdannosta. Ja nyt käydään ensin koordinaattoreiden puoleen. kuka ken puhua haluaa, kertokoon. Pidän ajankulusta huolta, että me aikataulusta perään EPPn e puolesta. Ross. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia myöskin neuvoston puheenjohtajalle johdannosta. Toivotan hänelle onnea menestystä tämän ohjelman kanssa. Erityisesti pienten maiden tehokkuus tärkeissä asioissa tarvitsevat mm, tässä tehokkuudesta tukea yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan ja näiden FAPSien suhteen. Niin haluaisin tietää, miten tämä etenee. Ja periaatteellisesti haluaisin vielä todeta tähän, että mainitsitte tämän tärkeyden, että papsit ovat ainakin taloudellisesti tärkeitä e, ympäristölle, turvallisuudelle. Ja miten voi olla maasta, että näin monta maata ei pysty tätä panemaan täytäntöön kunnolla? Täällä on myöskin tämä menettelytapa, jossa komissio, neuvosto ja parlamentti ehkä ovat toimineet niin hyvin kuin mahdollista – joten toivomme, että te neuvoston puheenjohtajana voisitte huomauttaa kollegeille, ei pelkästään tässä asiassa, vaan myöskin muissa asioissa. Että kun neuvosto on kerran allekirjoittanut asian, niin pitää sitten myöskin kunnioittaa tätä päätöstä. Ja toivotan teille onnea ja menestystä. 2012 toinen puolisko on sitten papsien takaraja. Ja voin hyvin kuvitella, että seuraavassa tapaamisessa saamme teiltä lisätietoja miten tämä asia on edennyt. Teillä on edessänne mielenkiintoinen aika. Meillä on tämä ajopiirturi maantien liikenteessä. Ja myöskin sinne mainitsitte meriliikenteestä. Totesitte, että tarvitaan integroitua politiikkaa, mutta sosiaaliset aspektit pitää myös ottaa huomioon. Ja tässä haluaisin huomauttaa, että me täällä parlamentissa emme katso ajopiirturin teknisiä vaatimuksia yksistään, vaan myös otan mielellämme nämä sosiaaliset aspekt mukaan ja, ja keskustelemme siitä teidän kanssanne mielellämme. Että huomispäivän maatiekuljetukset on paremmalla tasolla. Ja että myöskin tämä ottaa huomioon sitten sosiaalisessa mielessä. Se, että turvallisuus on tärkeää, minun kollegani Koch on tehnyt tästä mielenkiintoisen asiakirjan ja odotamme tässä myös konkreettisia askelia ja että voimme vähentää kuolleiden ja loukkaantuneiden määrää maanteillä. Ja odotamme jotain konkreettista teiltäkin. Me olemme konkreettisia askelia eteenpäin. Ei pelkästään tästä hyvän tahdon toivotuksia. Ja me on jotenkin valmiita auttamaan teitä tässä. Tämä suuri asia, joka täällä on jo muutaman kuukauden ajan käsittelyssä, on nämä TEN-verkot ja TEN-verkkojen rahoitus, joka on tietenkin keski- ja pitkän aikavälin rahoitukseen liittyvä asia. Yksityinen, yksi kysymys tähän liittyen. Tuletteko TEN-verkkojen suuntavivoja jatkamaan niin kuin komissio on ehdottanut, vai niin kuin parlamentti on täällä ehdottanut ensimmäisen käsittelyn jälkeen? Ja aiotteko rahoituksessa, että tässä juuri verkkojen Eurooppa-aloitetta, joka on hyvin mielenkiintoinen aloite sinänsä, tuletteko er- ehdottamaan tämän näillä luvuilla, mitkä tässä on mainittu, vai muilla luvuilla? Tässä oli kaksi meille tärkeää aihetta. Al-Khadrawi, Koordinaattorille neljä minuuttia. Kiitos puheenjohtaja, kiitos ministeri johdannosta. Lähikuukaudet tulevat olemaan erittäin kiinnostavia, koska esityslistalla on erittäin tärkeitä asiakokonaisuuksia. Asioita, joita lainsäädännöllisesti vielä täytyy edistää, mutta joitakin, joista päätös on tehty jo jonkun aikaa sitten, ja niiden täytäntöönpanon hetken on koittanut, ja tarkoitan erityisesti yhtenäistä eurooppalaista ilmatilaa. Ja, ja toiminnallista ilmatilalohkojen aloittamista. Päätökset on siis tehty. Toivomme, että haasteet eivät ole, tai tiedämme, että haasteet eivät ole samanlaisia kaikilla Euroopassa, ja toivomme, että neuvostossa tapahtuu edistystä. Sillä yhtenäisempi eurooppalainen ilmatila tarjoaa etuja siviililentoliikenteelle, matkustajille ja ympäristölle. Jos takarajassa ei pitäydytä, meidän täytyy miettiä sitovampia sopimuksia, muutenhan asiat eivät sitten etene mutta haluaisimme kuulla teiltä aitoa sitoumusta lainsäädännön suhteen. Täällä on joukko tärkeitä asioita tämä lentopaketti, josta täytyy neuvotella. Teemme työtä omalta puoleltamme. Ja toivon, että pian voimme istua yhteisen neuvottelupöytään. Tämä digitaalinen ajamittari kuulostaa tekniseltä kysymykseltä, mutta itse asiassa – se on maanliikennesektorille erittäin tärkeä. Sillä uuden teknologian avulla kykenemme parantamaan valvontaa, mikä on tärkeää, jotta maarahtiliikenne pysyy sosiaalisesti hyväksyttävällä tasolla. Sillä jos jotkut pitävät säännöstä kiinni ja toiset pojaavat, niin sitten kilpailu on epäreilua. Sitten ovat nämä tenteet ja nämä uudet kuljetusverkoston kartat, joita me haluamme voimaan Eurooppaan. Ja ne ehdot, joita eurooppalaiselle rahoitukselle annamme. Ja sitten kysymys rahoituksen tasosta. Joten kysyisin teiltä, missä määrin teillä on ollut keskusteluja kollegoiden kanssa, jotka budjettia ovat miettineet. Tämäkin on tärkeää. Ja olisi sääli, jos me ponnistelisimme kovasti hahmotellaksemme uutta kulutusverkosta Eurooppaan, mutta kukaan ei sitten toteuttaisi karttaa. Joten raha on tärkeää. Tarvitsemme rahastoihin varoja. Ja sitten hieman yleisempi kommentti kulutusbudjetista kokonaisuudessaan. Me odotamme, että neuvostolta tulee riittävästi rahaa kulutusprojektien toteuttamiseksi. Sitten merikuljetukset ja merikuljetusvirasto. Työ on lähes saatettu loppuun ja suunnitelma on, että marraskuussa veisimme tämän loppuun, että olisimme EMSAn suhteen tuloksiin päästy. Tämän vain halusinkin sanoa. Lopettaisin sanomalla, että ehdottomasti haluamme olla yhteistyössä kanssanne ja me odotamme hyvää yhteistyötä. Ja, vielen dank, Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitokset ministerille. Täällä minä istun. Kiitos, että tulitte paikan päälle ja sitten meille prioriteettinne. Sen jälkeen, mitä te totesitte, sitten aika luottavainen Kyproksen puheenjohtajaskauteen. Minun oman ryhmäni kävi Kyproksella, ikävä kyllä en tavannut teitä silloin siellä, mutta voimme ehkä tavata myöhemmin. Ensinnäkin, jos oli hyvä, kuten te täällä totesitte, että keskipitkän aikavälin rahoitus ottaen esille ja sen tukemat aloitteet. Tämä on asia, jota parlamentti parlamentti tukee komission ehdotuksesta. Olemme täysin vakuuttuneita, että tarvitsemme tätä. Emme tarvitse pelkästään eurooppalaista liikenneverkkojen suuntaviivoissa, joka on mainittu täällä, vaan tarvitsemme myöskin sovat varat tähän. Ja tämän takia minun ryhmäni on tiukkana tässä, ei saa antaa periksi, ei saa vähentää varoja. Me tarvitsemme niitä todellakin. Ja yksi asia vielä tähän, mikä minulle on tärkeää, Tämä ensi vuonna alkaa joukkoväkirjojen pilottivaihe. Ja me täällä ja myöskin neuvostossa toivomme sitä, että täällä tulee projekteja, jotka toimivat sitten ja että saadaan hyviä ajatuksia esille. Ja että meillä on sitten myöskin keskipitkällä aikavälillä tarpeeksi varoja rahoitusrakenteisiin. Innovaatiot mainitsitte, kyllä, totta. Liikenteessä tarvitaan myöskin innovaatioita, älykkäitä liikennejärjestelmiä, ne voivat tuoda lisää turvallisuutta teille, voivat vähentää ympäristötaakkaa, jos niitä käyttää oikein. Se on totta. Ja tämä digitaalinen ajopiirturi, jonka mainitsitte, tämäkin tuo uudistuksen tänne rekkaliikenteeseen, jota tarvitsemme. Pitää myöskin ajatella sitä, että samalla taaskin pk-yrityksiä pitäisi helpottaa ehkä voitaisiin painorajoja hieman huojentaa. Ja tietenkin voidaan jäsenvaltioissa miettiä sitä, että tarvitaanko yksityisen ammattiharjoittajan taholta näitä ajopiirtureita. Tätä voidaan vielä miettiä. Yhtenäinen eurooppalainen ilmatila, pointoilevat tähän, tarvitsemme tätä kyllä, ja tämän vuoden loppuun mennessä. Ja voin todellakin todeta, että meidän yhteinen lohkomme Ranskan kanssa tässä ei edetä. Ja haluan saksalaisena muistuttaa, että pitää aina edetä asioissa, jos me haluamme jatkaa tiellä. Jos epäonnistumme yhtenäisessä eurooppalaisessa ilmatilassa, niin se on todellakin huonoa meille. Se on huonoa ympäristölle, rahoitukselle ja valtioille. Ja viimeisen asiana vielä, tämä on minulle tärkeä asia, merenkulkuala, te mainitsitte täällä merenkulkijoiden asiat. Ja tietenkin pitää myöskin huolehtia siitä, että tulee lisää uusia merimiehiä, koska niitä on vähän. Ja sitten myöskin merten saastuminen, totta kai tämäkin on tärkeä asia. Ja lopuksi vielä olen erittäin tyytyväinen, että Kypros haluaa ottaa integroidun meripolitiikan keskipisteeksi. Minä olin täällä esittelijänä parlamentissa tästä aiheesta. Tämä on tärkeä tulevaisuuden aihe ja monet aliarvioivat tätä. Meidän pitää käyttää säästäväisesti meriä, että sitä jää myös jälkisukupolville jotain vielä. Tästä saatte kyllä meidän tukemme. Kramer vihreät neljä minuuttia. Kiitokset esityksestä ja myös meidän ryhmän nimissä, vihreiden nimissä haluan toivottaa teille kaikkea hyvää tähän ensimmäiseen puheenjohtajakauteenne, joka on tekin erityislaatuinen teille ja olen erittäin iloinen tästä. odotan innolla tulevaa yhteistyötä. Puhumme TEN-verkoista. Meillä on tämä Euroopan rautieverkko, että pyritään jo 30 vuotta luomaan. Mutta tämä on vielä tämä tilkkutakki. Siellä on aukkoja siellä, missä rajat ovat. Ja haluan kysyä teiltä, haluatteko pyrkiä edelleenkin siihen, että niitä suuria projekteja rahoittaa vain näitä rajat ylittäviä projekteja? Saatko ne prioriteettiaseman, että Eurooppa myöskin rautatieverkkojen suhteen kasvaa yhteen? Voin todeta vaikka, että Berliinin ja Stettinin välillä puuttuu 30 kilometrin pätkältä sähköt. Eli meidän pitäisi katsoa sitä, että ehkä näitä räätälöityviä pikkuprojekteja voidaan rahoittaa enemmän kuin suuria projekteja. Ja sitten toinen asia, nuorten liikenneturvallisuus. Meillä oli KOH-mietintö, joka hyväksyttiin parlamentissa tieturvallisuudesta ja parlamentti suurella enemmistöllä totesi siinä, että taajama-alueella tehtäisiin 30 kilometrin nopeusrajoitusalue, ja tämä vähentää 50 nopeudella 25 prosentin mahdollisuus saa tehdä kuolettava onnettomuus, 30 prosentin nopeudella vain 30 km nopeudella vain 5 prosentin mahdollisuus. Että voidaanko Euroopassa määritellä tämä nopeusraja? Tietenkin loppujen lopuksi kaupungit itse päättävät sen, että millä nopeudella näillä kadulla ajetaan. Sitten rautatiepaketti. Minä olen seitsemän vuotta ollut parlamentissa ja komissio totesi, että tämän vuoden loppuun mennessä tulet esittämään tämän erotuksen. Olen hieman skeptinen. Oletan, että tämä käsitellään teidän puheenjohtajakaudella, mutta en ole ihan varma kyllä tästä. Toivottavasti tämä onnistuu. Meriliikenne, tämä on hyvä. Ja merimiesten työolosuhteet, lippuvaltioiden vastuualueet, ne ovat kaikki tärkeitä asioita. Merialueiden turvallisuus, tästä puhuitte myös. Mikä tästä puuttuu, ilmeisesti oli päästöt. Laivaliikenteen tekemät päästöt. Ja te tiedätte, että teillä Kyproksessa on paljon satamia. Ja teidän laivanne asettavat meriä enemmän päästöillään kuin autoliikenne tekee. Joten tämä on hyvä, että tämä asia katsotaan. Sitten ilmaliikenne totesi, että määrät lisääntyvät. Me eilen keskustelimme tästä juuri, koska eurooppalaiset veronmaksajat maksavat joka vuosi ilmavailuyrityksille 30 miljardia, koska et maksa kerosiinista mitään veroja. Ja jos meillä olisi reilut hinnat, markkinahinnat, niin tämä ei lisääntyisi niin paljon, pitäisi rakentaa uusia lentokenttiä. Haluatteko te reiluja hintoja ja poistaako näitä epäreiluja puitteita lentosektorilta? Näin voitaisiin ratkaista, ratkaista monia ongelmia. Vai haluatteko jatkaa niin kuin ennenkin? haluatteko tekin hyötyä halvasta lentoliikenteestä. Mutta minun mielestä tämä ei voi olla oikein. Toivotan teille onnea ja menestystä teidän ensimmäisessä neuvoston tehtävässänne. Lopuksi Rova Foster, ECR. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Paljon kiitoksia ministerit, että tulitte tänne näin nopeasti astut tuonne ECRssä pidämme toki tervetulleena kommenttajanne. Ja olette tehneet hyvää työtä, kun te olette kohdentaneet prioriteettinne kullakin sektorilla. On tärkeää, että ajattelette Connecting Europe-välineettä. Teillä on saarivaltio, meilläkin, vaikka vähän isompi. Ja tämä on tärkeää meille onpa kyse kaupasta tai turismista, että meillä on hyvät liikenneyhteydet. Meidän tapauksessa usein se tapahtuu meriliikenteen tai lentoliikenteen kautta. Tervetullutta meille on myös se, että komission puheenjohtajan, meidän puheenjohtajan ja IMIKon puheenjohtajan kanssa olette tässä maailman kongressissa käy paikalla, joka käsittelee älykästä kuljetusta. Tärkeää on, että parlamentti on mukana digitaalisessa agendassa ja muussa. Olette jo nyt aloittanut vauhdikkaan työn, jotta teidät huomataan, niin se on hyvä. Merenkulkualan kommentit ovat meille tervetulleita myöskin. Minulla on pieni varauma. Hu- riippumatta työllisyys- ja sosiaalivaliokunnassa mä kutsun heitä työttömyysvaliokunnaksi. Herra, kysymys, ovatko koskaan luoneet työpaikkoja. Ja on ihan oikein, että jokainen jokaisella teollisuuden alalla. Heitä on oikein ja teolla ovat oikein, mutta tiedämme, että merenkululla täytyy olla jo, joustavuutta. Ja tota, on, että lippulaivavaltioiden pitäisi kantaa vastuu, mutta haluan olla varovainen. Emme halua menettää laivoja Euroopan rekistereistä, jolloin kaikki alukset tulisivat maista, joissa ei ole mitään kontrollia. Mekin olemme merenkulkuvaltio. Meidän täytyy tätä parhaat olot kaikilla, mutta täytyy asiaa vähän miettiä ja varmasti meillä on hyviä keskusteluja, kun 9. lokakuuta merenkulkukonferenssi on Kyproksella. Varmasti kuulemme kiinnostavia asioita siellä. Ja me olemme vähän huolestuneita päätöksestä. Rikin suhteen me olemme pohjoisesta ja meillä on ongelmia, tässä on teknisiä ongelmia ja näistä pesulaitteissa. Ja pois Euroopassa ja Skandinaaviassa on ongelmia, mistä rikki tulee. Sitä täytyy miettiä. Merenkulkusektori, äh, lentoliikenteen suhteen on kaksi kysymystä. Lentoliikennepaketissa me etenemme ja mietimme lähtö- ja saapumisaikojen jakamisen muuttamista ja direktiiviä ja sitten maahuolintaa. Ja meidän näkökulmasta paljon ei tarvitse muuttaa. Joitakin skenaarioita, joitakin asioita täytyy vähän kiristää, mutta täytyy muistaa, että me käymme globaalia kauppaa, me kilpailemme muun maailman kanssa. Ja tämä aika kevyesti asia täytyy ottaa. Ja sitten tämä euro, yhteinen eurooppalainen ilmatila. Äänestimme siitä, olen Me haluamme Single Sky liikkeelle. Nämä toiminnalliset ilmatilalohkot ovat osa sitä. Olemme tietoisia, että suurin osa Eurooppaa ei sitoumuksena pidä ei. Yhdysvallat, Irlanti ja pohjoisempi Skandinavia, Tanska on sopinut näistä blokeista. Kaikki ovat kuitenkin allekirjoittaneet tämän jo kymmenen vuotta sitten kysymys ei ole ainoastaan näistä toiminnallisista lohkoista, vaan myös tämä Cesar-yhteishanke. Tämä on hyvä bisnes. Tämä tarjoaa paljon työpaikkoja. Voimme mennä teknologiaa, koska se tulee olemaan yhteiskäyttöistä. Meillä on globaalia kilpailua ja kuluttaja tässä lopuksi hyötyy. Toivottavasti polttoainekustannuksia voidaan laskea. Tämä on iso paketti. Olen iloinen, että sitä voidaan 11.12. neuvostossa keskustella. Olen kiinnostunut tästä itse. Olen tavannut valmistajia, palveluntarjoajia, lentoyhtiöitä. Ja valiokuntani sai laajan tuen valiokunnassa Täällä kiitän kollegoita siitä. ESR tukee teitä. Teemme kaiken tukeaksemme teidän esityslistaa. Kiitos. Kuusi jäsentä Haluan myös puhua. Kaksi minuuttia per jäsen. Silloin meillä on 15 minuuttia ministerille vastata kysymyksiin. Kaksi minuuttia. Ja, vielen Dank, Herr Minister, für Ihre weitreichenden... Kiitoksia tästä ehdotuksista. Ymmärsin Liikenneturvallisuuden projekti, koska Kukaan muu on sitä näin selkeästi kuin te. Tässä on parlamentissakin ollut jo viime vuosina monia mahdollisia erotuksia omassa mietinnössäni ja otan innolla sitä, mitä täytyy ottaa näistä esille. Haluaisitte erityisesti ottaa nuoret mukaan. Tämä on se ryhmä, joka käyttää niitä onnettomuuksia myös. Olen erittäin tyytyväinen, että olen digitaalisen ajopiirturin, mikä sitä puuttuu tiedämme sen, ettei onnettomuuksia voida välttää, niin tulemalla tulevaisuudessakin. Toki lääkintäinen apu on tässä tärkeää. Meillä on tämä e-call-aloitte, joka varmaan käy teille hyvin, koska liikenne- ja televiestintä ministerinä voitte käyttää tätä. Tämä on tärkeä jäsenvaltioille ja auton tuottajille, jotka näitä järjestelmiä auttakaa meitä tämän järjestelmän tulemassa nopeasti käyttöön. Mulțumesc, domnule președinte, domnule ministru. Uh, mă bucur... Herra ministeri, olen iloinen kuullessani, että tämä digitaalinen ajomittari on yksi puheenjohtajavaltion esityslistan prioriteista. Huomenna meillä on varjoesittelijöiden kanssa tapaaminen. Siellä on läsnä myös puheenjohtajavaltion edustaja. Ja haluaisinkin kysyä, mikä, teil, mikä on aikataulunne tämän kysymyksen osalta? Kiitoksia. Thank you, Mr. Koumoutsakos. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, καλώς ήρθατε. Ευχαριστούμε πολύ για την πλήρη... Tervetuloa tänne puheenjohtaja. Kiitos katsomasta esityksestä, kunnianhimoisesta ohjelmasta. Meillä on yleisempi huomio. Minulla on tervetullutta se, että eurooppalaisuus inspiroi ohjelmaanne. Sinne puhutaan Euroopan lisäarvosta. Eikä se ole rajoittaneiden kansallisten tavoitteiden leimaama ohjelma. Tämä on erinomaista. Olen tyytyväinen myös siihen, miten pyrkitte käsittelemään sen verkkoon ja Euroopassa, koska se on seuraavan kymmenen vuoden aikana kunnianhimoisempia hakkeitamme. Olen esittelijänä tässä ja tämä liittyy uuden välineen tarjoamaan rahoitukseen, mikä edelleen on kytköksissä budjettikeskusteluihin ja monivuotiseen rahoituskehykseen. Joten kertokaapa, kun kollegat kanssa keskustelet budjetista, niin voisitteko ystävällisesti lisätä varoja budjettiin ja asettamaan kuljetuksen asioiden ytimiin. Me tarvitsemme tämän rahoitusta. Se on innovatiivinen väline, jota käytetään me projektibondeja. Sitä kautta saamme riittävästi varoja. On. Me tiedämme, mikä pilotivaihe on. Varmasti saamme jotain tuloksia ja pääsemme eteenpäin meripolitiikassa meillä on lob, lobby, Rava Meissner, joka oli esittelijä, ja minä, joka oli ensimmäisen rahoitusasetuksen esittelijä. Me tulemme auttamaan teitä edistämään asioita. Ja sanat tulet saarivaltiosta ja merenkulkovaltiosta. Euroopan parlamentti päätöslauselman kautta, joka täysistunnossa äänestettiin haluaa päättävästi tarttua tähän hirvittävään merirosvosongelmaan. Nyt on huipputilaisuus Kyprokselle tarttua asiaan. Teidän pitää panostaa Eurooppaan ja me tuemme teitä. Eh, eh, Kiitoksia. Haluan toivottaa teille menestystä puheenjohtajakaudellanne. Otitte esille eurooppalaiset eurooppalaiset liikenneverkot ja eurooppalaiset verkot ja niiden yhteensopimus on kyse monivuotisista ohjelmista, mutta on monia avoimia kysymyksiä. Esimerkiksi vaihtoehtoiset rahoitukset jotka, ja hankkeet, jotka tukeutuvat tähän hankkeeseen. Kaikki eivät ole samaa mieltä näistä kysymyksistä. Esimerkiksi tämä pilottihanke, mitä mieltä olette siitä? Ja sitten nämä 10 miljardia, jotka on asetettu TEN-T-ohjelmaan ja IME-ohjelmaan. Miten voitaisiin löytää tasapaino ja sopimus näiden kohdennettujen varojen osalta. Sitten toinen kysymys, joka liittyy äskeiseen. Te tiedätte, että nyt on julkaistu tilintarkastustuomioistuimen toimesta äh, kertomus siitä, miten varoja on käytetty näissä ähm, satamissa ja merenkulkualalla. Mikä olisi sellainen ratkaisu, jonka kautta tulevaisuudessa voitaisiin paremmin käyttää näitä varoja. Sitten tämä sininen kasvu. Mitä mieltä olette tästä hankkeesta? Onko teillä jo Limassolin julkilausuman jälkeistä tietoa? Mitkä ovat ne tärkeimmät kohdat? Sí, Kiitoksia. Minäkin haluan yhtyä näihin onnen toivotuksiin puheenjohtajakaudella. Ja on hyvä, että teillä on tällainen eurooppalainen ähm, lähestymistapa, koska on kyse todellakin monen, monimutkaisesta aiheesta, kun puhumme eurooppalaisesta liikenneverkosta ja liikenteestä. Tämä Connecting Europe-ohjelma ja sen rahoitus on asia, josta olen hyvin kiinnostunut ja haluaisin viitata niihin ongelmiin, jotka liittyvät neuvotteluihin, joita pyritään käymään niin, että voitaisiin hyödyntää parhaalla mahdollisella rahoitusta, joka kohdistuu TEN-T-kysymykseen. Ja kun ajatellaan sitten tätä monivuotista rahoitussuunnitelmaa, niin tiedätte, että meillä on joitakin ongelmia siellä. Ensinnäkin nämä 10 miljardia euroa, jotka, tulevat, jotka ovat tätä kohesiorahaston osuutta. Siinä on joitakin kysymysmerkkejä vielä avoimina haluaisin kuulla, mikä on teidän kantanne nimenomaan tästä Connecting Europe-välineestä, joka voisi kuitenkin hyödyttää molemmissa kysymyksissä sekä kohesiopuolella että myös kilpailukykykysymyspuolella. Lisäksi tämä dynaamisuus, dynaamisuusvaatimus, joka liittyy liikennekysymyksiin, siellä tarvitaan todellakin paljon rahoitusta, kun ajatellaan näitä suuria energia- ja televiestintäinfrastruktuureja. Siellä, suuret, on, siellä on takana suuria yhtiöitä, ja sitten kun ollaan näissä rajatilanteissa, niin aina syntyy ongelmia, kun ajatellaan kaupunki alueita ja maala, maaseutualueita. Haluaisin tietää, miten te näette nämä kaksi eri dynamiikan aluetta ja miten voitaisiin hyödyntää parhaalla mahdollisella tavalla näitä resursseja. Sitten kysymys, joka liittyy niihin varauksiin, joita neuvoston puolella on tullut eurooppalaisesta intresseistä. Te kysymyksessä haluaisimme haluaisimme mieluummin nähdä, että eurooppalainen intressi menee kansallisten etujen edellä. Ja nyt kun halutaan jollakin tavalla sitten rajoittaa tai jarruttaa tätä Euroopan tason kehitystä ja kuitenkin on kyse Euroopan laajuisesta edusta, niin haluaisin tietää kantanne siihen. Haluaisin tietää myös, oletteko suunnitellut sitä, että vietäisiin eteenpäin näitä uhrikysymyksiin liittyviä korvauksia, siis ei ole kyse ainoastaan kuolemaan kohdanneista uhreista, vaan myös näistä, jotka ovat mm, onnettomuuksissa, onnettomuuksissa olleet. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos ministeri. Tervetuloa. ja sydämestäni haluan toivottaa menestystä teille puheenjohtajakaudelle. Yleensä sanon, että joka saarilla on asunut koskaan, näkee ongelmat eri tavoin. Erityisesti kuljetusongelmat. Onpa kyse mistä kuljetusmuodosta tahansa. Ja puheenne teki tämän selväksi myös. Joten aidosti toivomme, että taistelitte kovasti, jotta edistäisitte, edistäisitte niitä kysymyksiä, avoimia kysymyksiä, joita luettelitte. Integroitu merenkulkupolitiikka on erittäin kunnianhimoinen tavoite Euroopalle. Se on monien, se on monia ongelmia, mutta nyt mahdollisuuksien ikkuna on avautunut ja politiikka voisi olla toteutettava puheenjohtajakaudella. Ottaisin yhden asian esille tässä. Mä äänestimme juuri ennen saapumistanne Fosterin mietinnöstä, joka käs- käsittelee yhtenäistä eurooppalaista ilmatilaa. Ja sanoisin, että puheenjohtajan kautenne aikana teillä on mahdollisuus vakuuttaa kolleganne siitä, että Heillä ei ole mitään syytä jatkaa kuurupiiloa ja välttää lainsäädännöllisten velvollisuuksiensa täyttämistä. Tiedät, että heidän pitäisi tukea Cesaria ja toteuttaa nämä tämmöiset ilmatilat. Ainoastaan byrokratia tai jo omat lehmät ojassa estävät lohkojen toteuttamista. Ohjelma on kunnianhimoinen. Lopuksi haluaisin sanoa, että Euroopan parlamentti, erityisesti valiokuntamme tulee olemaan yksi pääkumppaneitanne, liittolaisia näiden monien tavoitteiden toteuttamisessa. Herra ministeri, vain pari ei lainkaan alaista kysymystä teille vastattavaksi. Haluaisitteko yrittää vastata johonkin jäsenten kysymyksiin ja kommentteihin niin Teillä on noin vartti, niin suuntaan antavaksi. Sitten voimme keskustella budjetista. Ministeri, puheenvuoro teille. Thank you very much. Θα προσπαθήσω στη βάση κατηγοριοποίησης. Yritän luokitella teidän kommenttinne eri kasteihin ja vastata niihin sitten vuorollaan. Ja yritän tehdä sen lyhyesti. Kysymyksiä hän oli aika lailla. Aloitan näistä fabseista, lohko, ilmatilalohkoista, sillä kuulemani perusteella ne yhtäältä tämän Euroopan ystämisvälineen Interconnecting Europe Facility lisäksi nämä FABit huolestuttavat teitä eniten. Kuten tiedätte, näiden toiminnallisten lohkojen toteuttamisella on aikataulu. Takaraja on 4. joulukuuta 2012. Työskentelemme läheisesti komission kanssa. Ja tämä FABS-koordinaattori oli äskettäin vieraisella Kyproksella. Viime viikolla komissio vieraili meillä päin ja keskustelimme tästä muun muassa komissiolisen Kallasin kanssa. Ja hän painotti, miten ratkaisevaa on, että ne toteutetaan 4.12. mennessä. Yksi syy, minkä vuoksi päätimme laittaa lokakuun ilmailuneuvoston, niistä sitä kärkein oli se, että me, me haluamme hyödyntää kaikkea edistystä, joka siihen mennessä on tapahtunut. Ja neuvoston kokouksessa pyrimme löytämään keinot ongelmien ratkaisemiseksi. Siinä vaiheessa olemme tehneet tilannearvion ja pyrimme pääsemään mahdollisimman pitkälle näiden lohkojen toteuttamisessa. Tulemme ottamaan komissiota mahdollisimman paljon. Tulemme tekemään heitä täytäntöönpanossa mahdollisimman pitkälle. Olemme kuulleet, että on paineita näiden lohkojen toteuttamiseksi annetussa takaraissa. Pohjohtajamaa ei tietysti kaikkea painetta voi itse luoda. Ymmärrän, että komissio sitä tekee, mutta tulemme olemaan yhteistyössä komission kanssa me haluamme varmistaa, että neljäs joulukuuta kaikki nämä lohkot on toteutettu. Me, olemme, me tiedämme, miten tärkeitä ne ovat. Sitten on toinen äärimmäisen tärkeä kysymys. Ja liittyviä kommentteja kuulin paljon. Tieliikenteen turvallisuus. Olen kommenttien kanssa samaa mieltä. Sitä pitäisi parantaa. Siksi meidän pitää kuulla nuoria ihmisiä. Siksi järjestämme tämän tieliikenteen turvallisuutta käsittelevän tapahtuman. Nuorilla on mahdollisuus puhua, mutta järjestäjillä on myös mahdollisuus selittää näkemyksiä, kertoa meille, mitä he kokevat liikenneturvallisuuskysymykseen, mitä toimia pitää toteuttaa ja miten ne kykenevät yhdessä muokat, muokata tätä politiikkaa. Näillä keinoin tulemme rikastamaan Euroopan nuorisopolitiikkaa. Tulemme monin keinoin tieliikenteen turvallisuutta edistämään, mutta meidän pitäisi aloittaa nuorten pulssin ottaminen. Meidän pitäisi muokata ihmisten ajattelua. En puhuisi lapsista, lapsista vaan siitä, kun aivan varhais varhais varhaisnuoruudesta, ehkäpä jo ennen koulua tai hyvin pian koulussa. Olemme puhuneet älykkäästä liikennejärjestelmästä ja tieliikenteestä, mutta pitkälti koulutuksen kautta, opetuksen kautta luemme tämän turvallisuustietoisuuden, joka vähentää onnettomuutta. Όπως γνωρίζετε υπάρχει Kuten tiedätte, Neuvosto on hyväksynyt maaliskuussa yleisen lähestymistavan koskien eurooppalais, Euroopan laajuisia liikenneverkkoja. Olen valmi, olemme valmiita tekemään yhteistyötä parlamentin kanssa, jotta pääsemme sopimukseen, jotta 2014-2020 saisimme tämän asian päätökseen ja voisimme antaa panoksemme kasvuun. Ja tällä tavalla saataisiin todellista lisäarvoa, joka mahdollistaisi sen, että erilaiset eurooppalaiset keskukset voidaan liittää yhteen. Vaikka Kyproksella ei olekaan siis omaa rautatieverkkoa, niin olemme sitä mieltä, että tämä kuljetus- ja liikennesektori on kuitenkin tärkeä ja se täytyy ottaa mukaan erityisesti erityisen positiivisella tavalla ympäristösuojelun kannalta. Sitten eurooppalaisten markkinoiden yhteenliittäminen tai mahdollisuudet olla yhteyksissä toisiinsa, niiden täytyy parantaa kohesiota ja eurooppalaisten kansojen keskinäistä ymmärrystä. Ja olenkin sitä mieltä, että tämä on erittäin tärkeä panos eurooppalaisten liikenneverkkojen, eurooppalaisten liikenneverkkojen kannalta. Meidän pitää kehittää infrastruktuureja liikennealalla, infrastruktuureissa, energiakysymyksissä. Ja nämä rakenteet ovat erittäin tärkeä elementti eurooppalaisen, eurooppalaisen talousalueen kannalta. Olemme hyvin tietoisia siitä tärkeästä roolista, joka kuljetuksella ja liikenteellä on. Ja siksi, kuten jo aiemmin sanoin, me pyrimme siihen, että liikenne ja kuljetus ovat todellakin eurooppalaisen talouden selkäranka. Sitten tämä kysymys, joka liittyy digitaalisiin ajopiirtureihin. Meillä on tietty aikataulu sen osalta, ja meillä on tällä hetkellä pöydällä ne tarkistukset, joista te olette äänestäneet. Me jatkamme keskusteluja neuvostossa. Ja odotamme sen, tätä tutkimustulosta ajopiirturin toteuttamisen osalta. Se on asiakysymys, joka on mielestämme erittäin tärkeä, kun ajatellaan kaikkia. No, tältäkin, tästäkin talosta on tullut tärkeitä panoksia sen suuntaan. Puheenvuorossa se tuli esille ja minä myös toin sen omassa puheenvuorossani esille. Me odotamme tuloksia näistä digitaaliseen ajopiirturiin liittyvistä tutkimuksista ja sitten käsittelemme asiaa neuvostossa. Olemme valmiita tietenkin keskustelemaan kanssanne kaikista näistä kysymyksistä, jotka ovat meillekin erittäin tärkeitä. Sitten merenkulkijoiden työolosuhteisiin liittyvät kysymykset. Ja tämä perussopimus ilon perussopimusalalta. Meillä on aikeena jatkaa työtämme tämän kysymyksen parissa, jotta voimme hyväksyä yleisen lähestymistavan syyskuussa. Se olisi sitten lähtökohtana seuraava puhe, seuraavalla puheenjohtajakaudella, jotta voitaisiin toteuttaa nämä tai saattaa päätökseen nämä tekstit. Olen täysin vakuuttunut siitä, että työolosuhteet ja elinolosuhteet merenkulkualalla ovat kysymys, joka täytyy ottaa huomioon myös kyseisen valtion, kyseisen sataman valtion kannalta ja valtion kannalta ja täytyy ottaa myös huomioon ne olosuhteet, ja jos edistymme asiassa, voimme myös mahdollistaa sen, että nuoret voivat työllistyä tällä alalla, koska meri, kul, merenkulku, meriliikenne ovat, äh, on sektori, joka on merkittävä ja sielläkin täytyy saada nämä olosuhteet asianmukaisiksi. Olemme vakuuttuneita siitä, että jos taataan asianmukaiset työolosuhteet, niin olemme voineet lievittää myös työttömyysongelmaa, joka on niin suuri vitsaus tällä hetkellä EU:ssa. Toivottavasti minulla on vielä aikaa. Neljä minuuttia kuului vastaus. Kiitoksia. Yritän pitää tästä puheenjasta kiinni. Mian arkedia voi saas. Mian Monet teistä ottivat esille yhden prioriteeteistamme, joka on erittäin tärkeä meille. On nimittäin kyse integroidusta meripolitiikkiista meripoli, meripolitiikasta. Integroitu meripolitiikka mielestämme voi toimia moottorina joka mahdollistaa sen, että voidaan kehittää kaikkia niitä politiikan aloja, jotka liittyvät meri, mereen. Oli kyse sitten meriliikenteestä ja kuljetuksista tai matkailusta tai oli kysymys sitten uusiutuvista energiavaroista tai muista EUn politiikan aloista, jotka kytkeytyvät merialueisiin. Tässä Limassolin julkilausumassa ja kokouksessa 8. lokakuuta se voi varmasti toimia välineenä jäsenvaltioille – jotta tätä sektoria voidaan kehittää. Me puhumme sinisestä kehityksestä, koska alkuperähän on tietysti meri ja tavoite on viedä eteenpäin tätä politiikkaa kunnioittaen luontoa ja haluamme luoda sellaisia infrastruktuureja, jotka mahdollistavat sen, että Eurooppa voi päästä talouskriisistä yli ja että se voisi luoda myös työpaikkoja. Ei pidä unohtaa sitä, mikä sitä, että yksi merkittävä väestön osa EU:ssa elää rannikkoalueilla ja meidän täytyy antaa nimenomaan heidän kannaltaan merkittävä viesti tämän politiikan panostuksista ja eteenpäin kehittämisestä. Meidän täytyy käynnistää uudelleen monia toimia ja toivomme, että jäsenvaltiot antavat oman panoksensa tähän työhön. Ja me olemme päättäneet tästä ohjelmasta, joka liittyy meri alueiden ja valtamerien hyödyntämiseen. Herra Kumtsakos antoi, tai toi esille hyvin merkittävän kysymyksen, joka meillekin on erittäin tärkeä Kyproksen tasavallan näkökulmasta. Minä puhun nimenomaan nyt merirosvoista. Kuten tiedätte, Kypros on hyväksynyt aivan äskettäin lainsäädäntöpaketin, jonka avulla pyritään torjumaan merirosvotoimintaa. Erityisesti Intian valtamerellä, sen länsiosassa ja Somalian rannikolla. Tämän lainsäädäntöhankkeen kautta pyrimme suojelemaan – merenkulkijoita, merimiehiä, jotka ovat näillä kauppalaivoilla. Haluamme tietenkin myös suojata laivanvarustajien omaisuutta, mutta ensimmäinen tavoitteemme on ennen kaikkea suojata merimiesten henkeä. Me annamme laivanvarustajille ja alusten omistajille – luvan siihen, että kypros, kyproslaiset laivanomistajat voivat saada mukaan aseellisen tai aseita suojatakseen meren kulkijoiden oikeuksia ja henkeä silloin, kun on tällaisia tilanteita, joissa merirosvot uhkaavat. Ja sitten on tiettyjä sääntöjä, periaatteita, jotka liittyvät valvontaan, nimenomaan turvallisuuskysymysten osalta. Haluamme todellakin päästä eroon tästä vitsauksesta, joka on valtava ongelma – meripolitiikan kannalta. Siinä menetetään ihmishenkiä, siinä menetetään ö, rahtia ja aluksia. Ja tämä ei koske ainoastaan Kyproksen aluksia, vaan kaikkia niitä aluksia, jotka liikennöivät tuolla alueella. ja IMOn puitteissa EU on pyrkinyt antamaan panoksen tämän ongelman torjumiseksi omien resurssiensa puitteissa. Kypros on hyvin kiinnostunut tämän ongelman ratkaisemisesta, koska se on merkittävä merenkäynti, merenkulkumaa. Sitten aivan lopuksi puheenjohtaja Niin lopuksi puheenjohtaja. Haluan kiittää Tanskaa, edeltävää puheenjohtajavaltiota, sen tekemästä työstä. Näiden lainsäädännöllisten kysymysten parissa, jotka se sitten siirsi edelleen meille. Kiitos myös kutsusta tulla tänne tähän valiokuntaan tänään kertomaan työohjelmastamme ja, ja Kyproksen puheenjohtajakauden prioriteeteista. Kiitoksia. Well, President in Office, Istuvan neuvoston puheenjohtaja, kiittäisin teitä esityksestänne ja yksityiskohtaisesta vastauksesta ja sen kysymyksiin Odotamme yhteistyötä seura- Kyproksen seuraavan puheenjohtajakokouden aikana. Jatkatte Tanskan työtä ja sitten tulee Irlanti. Kiitän teitä jäsenten puolesta sitä, että annatte meille aikaanne. Kuten on sanottu, me kovasti odotamme yhteistyötä kanssanne. Ja että Kyproksen puheenjohtaja kausi onnistuu kuljetusalalla. Kiitos.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 Okay, Jazeen. Priorities for the budget. Jazeen, budjettiprioriteetit. Vielen Dank, Herr. Kiitoksia, puheenjohtaja. Asiahan on niin, että talousarvoista on jo puhuttu. Jotenkin kaikki jäsenvaltiot pyrkivät nyt tässä vakauttamaan talousarvioitaan ja säästämään, mutta samalla tarvitaan myöskin investointeja – ja liikennealalla on tietenkin tiettyjä prioriteettialueita, joita haluamme puolustaa, joita emme halua tietenkään missään nimessä vähentää. Tämän takia neuvosto on kokoontunut ja neuvoston työryhmä 11. Heinäkuu, tulee keskustelemaan tästä. Ja tämä on myös muodollinen tapaaminen sitten kuudes heinäkuuta jatketaan keskusteluja, jonka jälkeen tuskin mitään muutoksia tulee. Ja kuten odotettiinkin, neuvosto ehdotti eh, leikkauksia. Me tiedämme, että neuvosto haluaa aina vähemmän käyttää varoja. Jotenkin haluat puolustaa tätä. Minä sain varjoesittäjältä leikkausten listan ja kahdessa kohtaa olisi ehkä mahdollista sopia asiasta yhteisen edunmukaiset TEN-projektit. Tästä saadaan 700 000 euroa leikata. No tämä on se yksi mahdollisuus. Tästä voidaan neuvotella. Ja sitten myöskin tutkimuksen ulkoinen henkilökunta. Tästä kerrotaan ottaa 200 000 pois. Nämä muut kohdat, jotka ovat leikkauslistalla, ne me tulemme varmaankin tarkistuksilla estämään, ettei siellä poista, koska me totesimme, että me halua periaatteessa mitään leikkauksia TNT-ssä, Seisarissa, liikenneturvallisuudessa, tutkimuksessa ja kehityksessä. Nämä ovat tämmöisiä prioriteettialueita, jotka meillä täällä kuljetusvaliokunnassa oli jo aikaisemmin, liikennevaliokunnassa oli. Ja tämä, nämä leikkausehdotukset, niitä me tulee hyväksymään neuvoston taholta ja tulemme tekemään tarkistuksia näihin ja tukemaan komission lukuja. Niitähän me tuimme alun perin, joten uskon, että näin tulemme tekemään. Niin kuin vien vuosina aikaisemminkin on ollut jo usein näin virastojen suhteen, niin neuvosto ehdottaa leikkauksia, ja me sitten taas tuemme alkuperäisiä lukuja taas. Tämä on ehdottomasti tärkeää. EMSA on saanut uusia tehtäviä, Kyproksen ministeri puhui juuri tästä, että takia tarvitaan olla myöskin varoja, ja kuten tehtäisiin nämä niin komission mukaisesti. Me tulee matkustajien oikeuksiin. Pyysimme komissiolta myöskin tähän, tai pyysimme, komissio pyysi meiltä tukea, että nämä varat pidettäisiin yllä. Sitten tulen tarkistuksia käyttämään juuri näihin kohti, mitkä mainitsin täällä. Eli alkuperäiset luvut voimaan. Sitten pilottihankkeissa oli vähän yllättävä tulos. Tästä käytiin ensimmäistä arviointia eri valiokuntien erottamista projekteista. Ja nyt on niin, että me tiedämme, että koordinoiden kanssa meillä on erottuna kolmea projektia – joita pitäisi jatkaa viime vuodelta. Ja muut ovat projektit, jotka olivat jo aikaisemmin käytössä. Kaksi koskee turismia. eikä turismi, teollisuus ja kulttuuriaspekteina. Ja sitten toinen turismi pääsy kaikille. Ja kolmas oli integroitu lippujärjestelmä, jota halusimme jatkaa. Ja yllättäen arviointi tässä yhteydessä komission taholta on turismihankkeelle paras A-luokitus, mutta äh, lippujärjestelmä saa vain C-arvosana. Ja tämä yllättää meitä suuresti, koska tämä oli meille tärkeä asia. Ja viime vuonna tämä hyväksyttiin jo, ja silloin arvioitiin se tärkeäksi, joten tämä hanke on nyt vaarassa. Ja oikeastaan voidaan hyväksyä vain tuotteet, joilla on paras arvosana A, e, eli nämä turismi projektit. Integroitu lippujärjestelmä sai sen siis, sillä se on nyt kyllä vaarassa, vaikka tämä meidän mielestä kyllä tärkeä projekti. Itse ehdotin myös projektia valmistelevat toimit. Se sai B-arvion, tosin parempi kuin tämä integroitu lippujärjestelmä te koskaan saanut koordinaattorin tukea tässä. Mehän halusimme näitä kolmea projektia ehdottaa. Tein sen omissa nimissäni. Ja tein muotovirheen tässä. Siinä etusivulla ei lukenut, että se oli minun nimissäni tehty, vaan se luki, että valiokunnan nimissä. Se oli nyt väärin merkitty sinne, joten pyydän anteeksi, että tämä oli virhe. Mietin sitten, että voisinko ehkä tämä nyt tähän vielä tehdä lisäehdotuksia omalta taholtani. Mutta ikävä kyllä meidän integroitu lippu erotus on tällä hetkellä takarivissä. Tässä minun kommenttini. Odotan teidän kommenttejanne, vastustusta varjoesittelijöiltä ja muiltakin valiokunnan jäseniltä. Kiitoksia. Rike ja EPP. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos Justin Meissneria yhteistyöstä ja sitä, että hän on kuunnellut varjoesittelijöitä. Hänen mietinnössään on olennainen. Olemme keskittyneet joukkoon asioita, jopa painetamme kriisin lähettämiä ongelmia. Neuvosto on päät- päätelmät valaisevat nyt asioita. Ja asiat ovat, kuten pelkäsin, vaikea nähdä, miten voimme toteuttaa asioita tällä alueella. Olen pettynyt Koreperiin ja neuvostan, kuten esittelijäkin. Nämä vaikuttavat vakavasti kulutusalaan, joka kuitenkin auttaa kilpailukykyä. Tämä on aina sama asia. Me voimme keskustella neuvoston kanssa, olla rakentavia, tehdä ehdotuksia, projekteja, pitää huolta eurooppalaisesta lisäarvosta ja neuvosto puhuu meille kasvusta, kilpailukyvystä. Ja sitten kun budjettiehdotuksen tulee, niin kaikki katoaa. Ja ehdotukset tekevät meidän politiikkamme mahdottomaksi, mutta mutta tämä on katastrofi. Tässä menee kyllä raskalla konekivällä ammataan kaikkien linjojen yli. Esimerkiksi RTTn pienentäminen 23 miljoonalla eurooppalaista verkosta puhuminen suuntaviivan kautta niin, ja niiden kasvun merkit painottaminen, niin sitten 2013 budjetista tässä leikataan irti tämä tukeva budjettikohta. Komissio tässä oli aika kohtuullinen. Kuten Kesin totesi, me teemme tarkistuksia, jotka palauttavat komission ehdotukset ja menevät siihen suuntaan. Ehdotukset eivät ole mitään maksimaalistisia ehdotuksia. Komissio oli kohtuullinen. Ja lopuksi painottaisin kaikkien virastojen varoja on pienentänyt. Esimerkiksi merenkulkuviraston tehtäviä määrät lisätään, mutta budjettia leikataan 450 miljoonalla eurolla. En ymmärrä, miten tehtävät lisääntyisivät ja varat vähenevät. Se on ihan älytöntä ja valmistuvat toimet ja pilottiprojektit. Nämä turismiprojektit pitäisi säilyttää. Kuten Kesin sanoin, niin ovat saaneet A-luokan kannatuksen. Se on melkein kaikki, mitä turismin suhteen teemme. Ja sitten luulen tietäväni, miksi eivät tässä lippukysymyksissä kannata meidän politiikkaa. Komissio tukee 9 miljoonilla kansalaisjärjestöjä tässä lippuprojektilla, ja se on paljon enemmän kuin mitä he voivat tukea pilottiprojektin muodossa. Haluaisin lisätietoja tässä, mutta tässä ehdetään kahdella rintamalla. Ja mikä mennä, että meidän ehdotusta vaan tässä syrjitään. Nyt meillä on neuvoston ehdotukset, jotka ovat katastrofeja. Rubial. Gracias, presidente. Bueno, la verdad que ya queda... Kiitoksia puheenjohtaja. Nyt ei tässä todellakaan enää ole paljon lisättävää, koska monet asiat ovat tulleet jo aikaisemmin esille. Ja Olemme jo keskustelleet rouva Meisnerin kanssa tästä linjasta. Olemme samaa mieltä hänen kanssaan näistä ehdotuksista ja tämä neuvoston ehdotus ensimmäisessä käsittelyssä joka on ollut myös budjettivaliokunnassa, on melko pettymyksen herättävä. Nyt meillähän oli viime viikolla Eurooppa-neuvosto ja siellä puhuttiin kasvu, me, kasvun tarko, tarpeellisuudesta – ja siellä puhuttiin tästä 120 miljardista eurosta ja nyt sitten tässä kuitenkin leikataan, jos ajatellaan tätä otsaketta 1a ja siellä puhutaan tai siinä puhutaan nimenomaan näistä kilpailukyvystä, kohesiosta, ja en nyt oikein ymmärrä, mikä on tässä tämä linja neuvoston ja sitten valtiomiesten päämiesten linjoiden välillä. Minä olen sitä mieltä, että tässä valiokunnassa meidän pitää tehdä tarkistus ja laittaa se nimenomaan siihen suuntaan, että se olisi järkevä ja että se olisi yhdenmukainen tämän valiokunnan tavoitteiden kanssa. Voisimme ehkä lisätä pienen kappaleen näistä maksuista, koska se on kuitenkin sellainen kohta, siellä puhutaan tästä näistä 25 miljoonasta Marco Polo-hankkeelle. Ja tässä valiokunnassa olemme aikaisemminkin käyneet suuria keskusteluja ja nyt se keskittyy erityisesti näihin maksuihin, ei niinkään maksusitoumuksiin kuin, kuten aikaisemmissa tapauksissa. Kypros puheenjohtajakaudella on nyt vasta aloittanut, eikä sillä ole sitä kautta vahvaa mandaattia neuvostossa, mutta 2012 budjetin osalta komission jäsen Lewandowskihan silloin sitten oli tässä mukana ja sitten piti tehdä tämä oikaiseva budjetti ja jos nyt ajatellaan, että vuodelle 2013 olemme leikkaamassa maksuja, niin emme voi mitenkään toteuttaa niitä tavoitteita ja politiikan aloja, joita olemme itse kuitenkin ajamassa. Eli tämä täytyy kyllä katsoa siltä, siinäkin valossa tämä budjettiesitys. Uh, Muut varjensitelleet eivät puheenvuoroa halua. Tän Sanelova. Já jenom ještě jednu, jednu malou poznámku. Děkuji taky za zprávu a souhlasím. Yksi asia minulla olisi sanottavana. Kiitos. Mietinnöstä olen kaiken kuulemani kanssa samaa mieltä turismin suhteen ja pilottiprojektien suhteen. Haluaisin mainita budjettileikkaukset tieturvallisuuden alueella. Me kuulemme vähän aikaa sitten, miten tämä on Kyproksen prioriteetti. Joten budjetissa sen pitäisi näkyä ja kiitos, että viittasitte kohtaan kuusi. Täytyy pitää huolta, että budjetti pysyy ennalla. Komissio. Miten me, herra Torsman, saamme ympyrän neljöityä ajatellen, mitä me haluamme ja sen välillä, mitä neuvosto ei maksaa halua. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos. Hyvää iltapäivää. Kiitos Rova Meissner ja varjastelijat teidän mietinnöstä ja yhteenvetona komissio kiitollinen teidän lähestymistä vasta ja pitäisimme myönteisenä, että budjettiehdotus palautettaisiin. Kuten sanoitte, me, me kävimme pitkää keskustelua neuvostossa, erityisesti virastoista, kaikista budjettikohdista, mutta erityisesti virastoista. Ja kuljetus, ilmailu, meri ja rautatieviraston kannalta ehdotuksemme ovat enemmän kuin realistisia. Me pyrimme säästöihin, Ja me luotamme teidän täyteen tukeen näillä alueilla, että pyrimme täyteen palauttamiseen. me kiitos, että tunnustatte, että meidän kaikkien on ponnista, tehtävä ponnisteluja. Ehkäpä kaksi näkökohtaa. Euroopan ää, varamisliittymäjärjestelmä. Me aloitimme tämän projektin jo 2012. Asia niin, että me 2013 tarvitse rahaa, ehkä 2014 voimme palata asiaan tai voitte palata asiaan. Tämä ei ole kielteinen merkki neuvostolta. Me sanomme, että tämä etenee, tarjouskilpailu on tehty, projekti on iso varaton tätä 2012-2013. Ja turva, liikenteen turvallisuudesta sananen. Olet oikeasti se on prioriteetti, eikä se ei budjetista näy niin hyvin. Meillä ei ole tieliikenteen turvallisuusbudjettikohtaa, se on yleis, osa yleistä kulutuspolitiikkaa ja 2012 tässä oli paljon, siinä budjettikohdassa oli paljon rahaa yhtenäiselle eurooppalaiselle ilmatilalle. Se tarvitsee rahaa vähemmän 2012, siksi koko budjetti kohta väheni. Mutta meillä on kulutuspolitiikka alueen kohdalla varattu rahaa tieliikenteen turvallisuuteen. Tässä lyhyet kommenttimme. Kiitos tuesta, jota tarvitaan tiukkojen neuvotteluiden kanssa, neuvoston kanssa. Jesin, haluatko lisätä jotain? Nein, im Grunde genommen ist eigentlich alles... Ei oikeastaan kaikki sanottu. Varmaanko te samaa mieltä, että komissio on hyvän ehdotuksen? En ehkä painottanut sitä ihan näin, mutta kyllä ymmärtäisin, että tässä neuvosto haluaa leikata menoja ja kaikki vakauttaa budjettia, mutta pyrin välttämään jotakin sitten leikka- leikkauksia tarkistuksista. Kiitos kaikista kommenteista. Kiitos. Tämä tulee olemaan ongelma neuvoston kanssa. Tämä monivuotinen rahoituskehikko kaikki neuvoston kanssa on. Neuvosto haluaa kakun ja syödä sen, mutta näin ei ole. Jos kakku haluaa, sitä pitää maksaa. Muistutaan teitä, että tarkistusten takaraja on 26. heinäkuuta, äänestys 6. syyskuuta, sitten lokakuun 3.4. äänestys, eli 26. heinäkuuta tarkistus takaraja. Kiitos Jasiin. Siinä aamu istu, istunnon loppu. Ja odotan tavallaan vain teidät kaikki taas kello kolmelta. Kiitos.